Good afternoon, um, everybody. Well... Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa tänne iltapäivän keskusteluihimme. Ennen kuin aloitamme, pyytäisin kaikkia laittamaan kulkeet päähän, koska tulkit haluavat tiedottaa meille jotain. Tulkit siis tiedottavat siitä, että osallistuvat työehtokiistaan ja näin noin tämän päivän kokous päättyy kello 18.30 viimeistä. Okay, so as I said this morning, I hope... Uh... Kuten sanoin aamulla, toivon, että tulkit löytävät hyvän ratkaisun kiistansa, joka tyydyttää kaikkia osapuolia. Näin tämä merkitsee sitä, että voimme aloittaa kuulemisellamme, joka koskee erittäin tärkeää asiaa valiokunnassamme. Siinä otan esille epäoikeudenmukaiset kauppakäytännöt B2B eli yrityksestä yritykselle suhteissa ja internetympäristössä. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös internetissä olevan yleisömme, sillä tämä lähetetään suoratoistona internetiin. Kuten sanoin, kyseessä on tärkeä kysymys meidän valiokunnallemme, valiokunnallemme yritykset ovat tässä mukana, koska me olemme kuluttajansuoja ja markkinavaliokunta, niin on paljon huolenaiheita sen suhteen, että nämä oikeudet toteutuvat ja että löydämme hyvät ratkaisut. Hyvin haastava aihe. Ja Nyt haluaisin aloittaa hyvin lyhyesti esittelemällä teille panelistit. Tapaamme jälleen. Olitte täällä aiemmin tänä aamuna. Meillä on Werner Steng, joka Euroopan komission Connect-pääosaston e, yksikön päällikkö David Price, joka on Googlein juridinen neuvonantaja – ja sitten meillä on Samuel Laurinkari, joka edustaa eBaytä. Sitten meillä on Petra Lofvila, joka edustaa Booking.comia. Sitten on Christian de joka edustaa Hotrackia. Ja sitten edustaja Bermejo, joka taas edustaa espanjalaista mikro- ja pekoyritysten yhdistystä. Kiitoksia siitä, että tulitte paikalle. Haluaisin pyytää teitä yksitellen esittelemään nämä kommenttinne. Viisi minuuttia maksimissaan. Edustaja Steng, pyytäisin teitä puhumaan ensin. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvää iltapäivää kaikille. Kiitoksia myös siitä, että järjestitte tämän tapahtuman. Viisi minuuttia on kyllä aika vähän aikaa tähän eh, kysymykseen. Epäoikeudenmukaiset kauppakäytännöt. Eh, meidän täytyy toimia niin, että tilanne on hyvä kaikille osapuolille, digitaaliselle yhtäläismarkkinoille, kuluttajille, yrityksille. Ehm, ja mm, rajoittava kauppa joka nyt nähdään digitaalisilla yhtenäismarkkinoilla tapahtuvan, ei tapahtuisi ilman kaikkia näitä erilaisia digitaalisia markkinapaikkoja. Jos katsotaan vaikutusanalyysiä, joka on tämän ehdotuksen takana, voidaan aloittaa analysoimalla tuon ekojärjestelmän näkymiä. Ja tietysti on aivan selvää, että online-alustat ovat päätehtävässä tässä suhteessa ja ne hyötyvät vahvoista verkostovaikutuksista, tietojohtoista lähestymistavasta ja kaikki johtaa kielteisellä myönteisellä tavalla siihen, että monet pienyritykset Euroopan unionissa ovat yhä enemmän riippuvaisia näistä alustoista, jotta saavat yhteyden kuluttajiin. Ja näin sitten näiden pienten yrittäjien ja suurten alustojen välillä syntyy myöskin kaupankäyntiä tässä suhteessa. Ne ongelmat, joita huomioimme tässä vaikutusanalyysissämme, joka löytyy myös tästä meidän ehdotuksestamme, muutama käytäntö, joka voi haitata yrityksiä, koskee ensinnäkin näitä taustaolosuhteita ja sitten yksipuolisesti asetettuja ehtoja, jota on usein muutettu ilman sen kummempaa ilmoitusta, se, että tilejä poistetaan, on kysymyksiä, jotka liittyvät tietojen saantiin, syrjivät toimenpiteet. Monia valtiota heijastelevat alustat. Ja toinen asia on sitten se, että kun tällaiset ongelmat usein syntyvät, pienyrityksillä on vaikea löytää nopeaa ja tehokasta ratkaisua niihin. Ja viimeisenä vaan ne vähäisimpänä on olemassa vaara digitaaliselle yhtenäismarkkinoille, koska nuo ongelmat ovat olemassa. Ja jos niihin pureudutaan eri tavoin eri jäsenvaltioiden puolelta, niin vaarana on se, että digitaaliset yhtenäismarkkinat pirstaloituvat. Puhumme myös siitä, että tämä vaikuttaa moniin yrityksiin. 50 yrityksestä on törmännyt näihin käytäntöihin ja jos puhutaan ainakin miljoonasta yrityksestä, niin puhutaan jo heti sadasta tuhannesta yrityksestä, joiden kohdalla tilannetta voitaisiin parantaa. Ja se tässä on ehdotuksenakin, eli että ei muutettaisi sitä. Eli kaikki ne yritykset, jotka käyttävät näitä alustoja, voisivat tehdä näin paljon vähemmän kitkan avulla. Ne voisivat keskittyä ydintoimintoihinsa tarjoten tuotteita ja palveluita eurooppalaisille ja globaaleille asiakkaille. Että koko tämä ekojärjestelmä pitää saada sitten toimimaan näin ollen paremmin kuin tänä päivänä. Ja säännökset tässä asetuksessa, asetusluonnoksessa heijastelevat tätä. Eli tarvitaan selkeitä termejä ja ehtoja. Ja jos niitä muutetaan, niin silloin ainakin kahden viikon ennakkovaroitus täytyy antaa sen suhteen, että selkeästi kerrotaan siitä, jos henkilö poistetaan luetteloista ja sitten tarjotaan tiedot siitä, miksi näin on tehty. Sitten tehdään päätös siitä, että se on oikein tai ainakin se päätös voidaan kiistää. Kun puhutaan avoimuudesta ja sitten kohtelusta, syrjivästä kohtelusta, tietojen saannista, syrjivistä lausekkeista. Ja sitten on nämä valitusmahdollisuudet, miten valituksia käsitellään, välittäjien olemassaolo ja oikeusprosessit. Kaikki tämä löytyy asetuksesta ja muutama sana itse soveltamisalasta. Eli tässä on kysymys siitä, että tietoyhteiskunta tarjoaa palveluja ja missä määrin se tarjoaa niitä, jotta voidaan käyttää niitä yrityskäyttäjien ja toisaalta kuluttajien välillä. Ja että meillä on sopimusoikeudelliset suhteet näiden välillä. Kysymys on siitä, että tällaisia transaktioita käynnistetään, eli pelkästään alustat eivät ole ne, joissa asiakkaat välittömästi allekirjoittavat sopimuksen tai ostavat vaikka kirjoja internetistä tai varaavat hotellihuoneen, vaan katsotaan, että kuluttajat ovat tietoisia tilanteesta ja näin solmivat sopimuksen siellä. Maantieteellisesti katsoen Kysymys on siitä, että eurooppalaiset yritykset myyvät eurooppalaisille kuluttajille ja silloinhan ei ole väliä sillä, missä tuo itse alusta on. Eli transaktiot toimivat, välittäminen toimii kaikki Euroopassa ja sillä on merkitystä ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä. Olemme myös perustaneet uuden tarkkailukeskuksen, jonka seurailee tätä ehdotusta ja olemme nyt jo sitä perustamassa. Tavoitteena on se, että valvotaan tätä alusta taloutta, varsinkin sellaisilla alueilla, joissa olemme rajoittaneet toimintamme pelkästään avoimuusvelvoitteisiin. Niin, että kaikki ymmärtävät paremmin sitä, millä tavalla tämä toimii ja mikä vaikutus politiikoita käytetään tässä, mitä vaikutuksia sillä on. No viisi minuuttia on mennyt. Mielelläni vastaan kysymyksiin myöhemmin. Kiitoksia. Thank you. Uh... Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja näin sitten seuraavaksi Googlein Price saa puheenvuoron. My role at Google. Äh, paljon kiitoksia minun ähm, roolini. Äh, Googlella on tutkimukseen keskittyvä projekti. tämä tarkoittaa sitä, että tarkastelen äh, ähm, konsultti- ja kehitysyksikköjen kanssa tilannetta lainsäädännön soveltamista ympäri maailman ja tältä pohjalta minä esitän omat huomioni tai tältä taustalta. Ehkäpä olisi perusteltua aloittaa teknisestä selityksessä siitä, kuinka Google-haku toimii, niin että voin palata asiaan myöhemmin, mutta voisin ensin määritellä yleisin kontekstin, jossa toimimme. Se tapa, jolla Googlen hakukone tai mikä tahansa muu hakukone toimii, on kolmiosainen prosessi. Me haravoimme verkon läpi, me rakennamme indeksin ja sitten luomme sen pohjalta ranking-listoja, muita välineitä, joilla vastaamme kuluttajalle. Tämä verkon läpikäyminen on hyvin suurelta osalta automaattinen prosessi. Pyrimme määrittelemään sen, mitä verkossa on. Teimme tämän tuttuja verkkosivustoja tarkastelemalla, tarkastelemalla niiden linkkejä muille sivustoille, seuraamalla näitä linkkejä, seuraamalla linkkejä vielä eteenpäin ja lataamalla sisältöä. Tämä menee loputtomiin verkko Internethän on valtava. Siellä on 130 biljoonaa erillistä sivustoa. On hyvin tärkeää ymmärtää, että tämä haravointi toimii samalla tavalla, suuremmalla mittakaavalla kuin teidän oma hakunne, jonka teette selaimessa, kun menette verkkosivulle, ettepä ehkä tiedä kuinka paljon, ko- kovinkaan paljon tuosta verkkosivustosta ää, muuta kuin sen, mitä olette löytäneet, ja seuraatte sitten sieltä löytyviä linkkejä. Me toimimme samalla tavalla suuremmalla skaalalla. Toinen askel on näin saadun tiedon paketoiminen sellaisella tavalla, että meidän järjestelmämme voivat käyttäjien pyyntöjen perusteella käyttää tätä tietoa hyväkseen, kun kuluttaja tekee haun. Me haluamme muutamassa millisekunnissa voida vastata tuohon hakuun, ja tämä tarkoittaa sitä, että hyvin paljon työtä täytyy tehdä ennakkoon, että pystymme tällaiseen vastauksen antamaan. Ja tämän lisäksi me muodostamme tietynlaisia ranking-listoja hausta, kun kuluttaja tekee haun suurimman osan ajasta. He tekevät hakuja aiheesta, joita olemme koskaan nähneet aikaisemmin. On tärkeää voida vastata, emme tiettyjä ranking-järjestelmiä tai vihjeitä käytämme hyväksemme, kun pyrimme löytämään kaikki mahdolliset vastaukset kuluttajan kysymykseen tällaisen algoritmin muodostaminen on hyvin monimutkainen teknisesti monitahoinen tehtävä, jossa on satoja tuhansia kokeellisia askelmia. Jokainen tällainen ranking-listaus, jota voidaan käyttää kuluttajien mitä kuluttajat voivat käyttää, on testattu ja testattu uudelleen aivan pienellä murto-osalla ehm, internetliikenteestämme ja me pyrimme testaamaan järjestelmää, että voisimme varmistaa sen, että kuluttajillemme tarjoava sisältö olisi relevantimpaa ja hyödyllisempää. Sitten muutama sananen liittyen tämän asetuksen toimeenpanoon koskien Google-hakuja. Me näemme asetuksessa vaatimuksen avoimuudesta tämän ranking-järjestelmän suhteen ja me tulkitsemme avoimuuden erittäin tärkeänä tehtävänä, joka meillä on, joka tulee täyttää, jotta kuluttajamme ja muu yhteisö voivat arvioida sitä, mitä me teemme, kun haku tapahtuu. Tämä tehdään eri tavoin. Olen verrannut tätä talon rakentamisen tai algoritmia. Meillä on erilaisia tehtäviä ja me käytämme erilaisia välineitä testausprosessissa. Tarkoituksena on tehdä kattava, selkeä teksti siitä, mitä mielestämme pitäisi tapahtua, kun tällaista hakua kuluttajalle tarjoamme. Hyvin nopeasti mitä tulee asetuksen soveltumiseen Googlelle, meidän huolenaiheemme liittyvät tähän neuvotteluprosessiin, jonka kautta jokin taho voi tuoda esiin Googlen sitoumukset asetuksen kautta. Tähän liittyy kaksi kysymystä. Ensinnäkin organisaatioiden identiteettiä koskevat kysymykset, ketkä tämän kaltaisia hakuja voivat, pyyntöjä voivat tehdä ja mitkä heidän intressinsä ovat. Ja sitten myös tämä periaate melkoisen uudessa asetuksessa. Me olemme sitä mieltä, että ne askeleet, joita me olemme jo tehneet avoimuuden teillä, kattavat asetuksen ajaman avoimuusvaatimuksen jo hyvin suuresti ja asetus loisi jonkin verran epäselvyyttä siitä, täytämmekö me tekstin vaatimukset tai mikä tuomioistuimen mielipide tästä voisi olla. Tämä on meidän kaikkein suuren huolemme ja luonnollisesti voin vastata mielelläni kysymyksiin, kun niitä tulee esiin. Kiitoksia. Our next... Kiitos. Seuraava puhujamme on herra Samuel Lauri Kari eBayltä. Olkaa hyvä. Mm, thank you. Kiitos. Kiitos. Te kutsutte eBayn tänne keskustelemaan tästä näistä hyvin tärkeistä aiheista. Kiitos teistä tämän tapahtuman myös Japani Kolumbia ottelun aikana eikä mikään muu ottelu ole kyseessä, joten kiitos eli viitisen minuuttia. Nyt äh, haluaisin keskittyä kolmen pointtiin ensinnäkin alustat äh, ovat tärkeä väline, joka on, jotka ovat avanneet kansallisen kaupan markkinat pienyrityksille. Jos ajatellaan eBaytä esimerkkinä, tällaisena välityspalvelutoimina, jonka tuo asetus kattaa, josta nyt keskustelemme, niin aloitimme vuonna 1995 toimitamme aikana jolloin ei ollut mitään kaupallista verkkoa, internettiä. Sähköinen kauppa oli vasta alkamaisillaan lapsen kengissään. Perustaja olisi luoda avoimen kaup- markkinapaikan, jonka mitä kaikki voisivat osallistua kansainväliseen kauppaan. Eli kun alustan toiminta alkoi, hänen ongelmansa oli, että ihmisillä oli, olisi päässyt samanlaisiin mahdollisuuksiin, joita suurimmilla yrityksillä oli. Hän avasi alustan ensinnäkin pienille ja keskisuurille yrityksille, kuluttajille, sitä suurimmille yrityksille. Kaikilla pitäisi olla samat osallistua, mahdollisuudet osallistua. Mitä tapahtui sitten 22 vuoden aikana tuon jälkeen, niin muutuimme c 2 c markkinoista B2C-markkinoiksi, eli nyt 20 prosenttia liiketoiminnasta on B2C-toimintaa, ja kiinteät hinnat uudet tuotteet ovat kyseessä, joten alustamme sitä käytetään pääasiassa pienten toimesta. Ne yrittävät saavuttaa globaalin asiakaspohja omien markkinoiden ulkopuolella. Se, mitä havaitaan, on, että tämä alusta liiketoimintamalli on muuttanut kaupamalli. Eli 20 vuotta sitten ainut tapa, jolla pystyi osallistumaan kaupan kauppaan, oli yrittää päästä suuren yrityksen toimitustavarakketjuun. Nyt voidaan toimia globaalisti alusta asti. Ja tämä on teknologian ja alustojen voima eBay on alusta, joka saa tuloa transaktiomaksusta. Sen takia olemme ystävä ja tukiväline pienille yhtiöille. Ainut asioita teemme on, että meillä on teknologia yhdistää ostajat myyjiin. Ja näin on tämä yhteys on niin saumaton kuin mahdollista. Tulomallimme perustuu näihin transaktiomaksuihin. Komissio se tarkoittaa myös sitä, että me voitamme kuin pienet yhtiöt voittavat ja tekevät tuottoa. Eli meidän roolimme on pienten yhtiöiden äänenä. Ja kun pyritään hyötymään digitaalitaloudesta toiseksi, on järkevää tarkastella oikeita olosuhteita verkkoalustoille ja kehyksiä. Alustat ovat äärimmäisen tärkeitä. Katsotaan sitten sähköistä kauppaa tai palveluita tai tietoihin pääsyä ja sosiaalista interaktiota ja alustoja, niin No, alustat ovat nyt helpottamassa siis toimia verkossa. Kuitenkin meidän mielestämme on suurempia ongelmia tällä hetkellä, joita pienet yhtiöt kohtavat, kun yrittävät myydä verkossa. Esimerkiksi jos pienet yhtiöt pyyttäisiin, tai siis kysytään, mikä on suurimmat haasteet, kun he pyrkivät toimimaan myymään kuluttajille omilla markkinoilla. Muilla markkinoilla varmaankin asioita, kuten arvonlisävero, lait. Nämä ovat niitä esteitä, joita pienet yhtiöt kohtaavat alustallamme. Ja ehkä meille tulevat myös sopimukselliset rajoitteet. Esimerkiksi tauratoimittajat edelleenkin rajoittavat pääsyä verkkoon ja alustoihin, kun myyvät kuluttajille Eli on järkevää tarkastella sääntelykehystä alustoille. Ja on järkevää katsoa sitä myös tuosta näkökulmasta, joka on se, että mahdollistetaan pääsyä, valitaan kaikkien osallistuminen. Kolmas äh, pointti on, että alustat vaihtelevat voimakkaasti toisistaan, eli on alustoja, jotka mahdollistavat palvelujen vaihdon, alustoja, jotka mahdollistavat äh, tavarakaupan, niin sitten on alustoja, jotka kilpailevat äh, käyttäjänsä kanssa ja niitä, jotka ei. sitten on alustoja, jotka mahdollistavat sen, että pienet yhtiöt voivat toimia. Ja sitten alustat, joissa toimivat suuremmat yhtiöt. Joten kun keskustellaan asetuksesta, sääntelystä. Palveluseneuvoston on tärkeää katsoa näitä erityisiä haasteita, joita yritykset kohtaavat näillä eri alustoilla. Tämä tunnistaa ratkaisut ja toimia kohdennetusti, kun ongelmiin puututaan. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että jos halutaan menestyksekäs ja tehokas alustaekosysteemi, pitää muistaa kaksi periaatetta. Toisaalta pitää sallia se, että pk ovat osallistua ja menestyksekkäästi kilpailla verkkomarkkinoilla suurempien pitävän toimineiden toimijoiden kanssa. Toisaalta alustojen ensin pystyä tehokkaasti hoitamaan alustojaan ja päivittämään palveluja, jotta voidaan tasapainottaa tarpeita kuluttaja- ja yrityspuolella markkinoita. No, esimerkiksi tästä portaikosta, eli pitää pystyä hoitamaan alustaa ja pitää huomioida toisaalta myöskin näitä laittomia tuotteita, eli jos toimia hyvin tiukossa puitteissa aikataulun suhteen, jota pitää kunnioittaa, että voidaan muuttaa näitä ehtoja, muun muassa politiikkaa, joita sovelletaan alustoilla, niin saataan päättyä tilanteeseen, jossa alusta ei voi reagoida esimerkiksi uusiin turvattomiin tuotteisiin, joita tuossa markkinoilla. Ja niitä ei voitaisiin sitten poistaa. Eli tiettyä joustoa siis tarvitaan, jotta voidaan nämä perusperiaatteet pitää mielessä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja seuraava puhujamme on Peter Lohbiler booking.com sivustolta. Good afternoon. Have... Kiitoksia ja hyvää iltapäivää. Minulla oli jonkin verran äh, diaesitystä. Voisiko sen saada näkymiin? Hyvä. Ja kiitoksia kutsusta tänne ja hyvää iltapäivää kaikille. Minä edustan Bookingia, mutta haluaisin mainita myös senkin, että olen Euroopan äh, matkailuteknologiajärjestön edustaja, joten äh, edustan myöskin heitä. Booking on eurooppalainen yritys, joka perustettiin Amsterdamissa 1996 ja alusta lähtien sen tarkoituksena on ollut käyttää nimenomaan internetiä ja teknologiaa saattamaan matkailijat ja matkustajapalvelut yhteen. 1996 Bookingilla ei ollut verkkosivuja, kollegat kävivät Mm, skannaamassa valokuvia, keräämässä tietoja ja joka aamu se toimitettiin faksilla eteenpäin. Näin kaikki alkoi. Teknologia oli silloin aivan eri vaiheessa kuin nykyisin. Me olemme nyt 20 vuoden aikana kasvaneet melkoisen paljon, en käy kaikkia näitä lukuja läpi, mutta me olemme ylpeitä siitä, että meillä on yli 200 toimistoa ympäri maailman. Näiden toimistojen tarkoitus on olla lähellä liikekumppaneitamme ennen kaikkea. Matkailumarkkina, matkailumarkkina on yhä hyvin pirstaloitunut ja hyvin monimutkainen itse asiassa. Tässä on vain hyvin nopea katsaus asiaan. Meillä on kaikkea mahdollista perheyritysten pitämistä majataloista Googleen ja Amazoniin ja niiden väliltä. Niiden välillä on booking.comin kaltaisia matka-alustoja. Voisin esimerkkiä, todeta, että meidän markkinaosuutemme on noin 25 prosenttia. Tämä vaihtelee hiukan maittaa, mutta Euroopassa taso on tämä. Ja sanoisin, että tässä monimutkaisessa kentässä on erona se, että jakama voi olla suora ja meillä voi olla jakelumuotona joko verkkopohjainen tai ei-verkkopohjainen kanava. Kaikki erot riippuvat näiden kanavien käytöstä. Kuinka tämä sitten toimii käytännössä? Meidän palvelumme luovat lisäarvoa ähm, kuluttajille, ähm, helppouden, nopeuden, ähm, varauksien saatavuuden suhteen. Me olemme kahdenvälinen verkkoalusta, joten intressi on siinä Perusvoluontainen intressi, että meillä on hyvät suhteet molempiin, yhtä ei voi olla ilman toista. Meillä on erilaisia suhteita alustoihin ja yrityksiin. Se näyttää seuraavalta. Me toimimme toimistojärjestelmän mukaisesti niin, että me emme hanki mitään tiloja, vaan toimimme alustana. Ja tämä on hyvin kustannustehokas levityskanava itse asiassa. Ei, tämä ei vaadi riskejä eikä etukäteis investointeja mutta Tämä on erityisen houkuttelevaa pienille majoitusalan toimijoille. Näihin pääsevät digitaalisessa maailmassa kilpailevaan he tuovat esiin, kuinka paljon huoneita, minkä luokan huoneita, minkä hintaisia huoneita heillä on saatavillaan. Ja hotellit voivat kaikkia näitä tekijöitä muokata itse millä hetkellä tahansa. Mitään listauspalkkioita ei ole, eikä mitään minimivaatimuksia tarjonnan suhteen hyöty meidän liikekumppaneillemme, kuten totesimme, on se, että me kannamme raskaiden investointien riskin markkinoinnissa, niin käännöksissä 24 kielelle, teknologian kehityksessä, IT-ratkaisuissa ja me näin teemme pienenkin perheyrittäjän näkyväksi asiakkaille ympäri maailman. Vain muutama luku tähän liittyen meillä on noin 4000 henkilöä palkkalistoilla. Heidän tarkoituksenaan on puhtaasti auttaa liikakumppaneitamme päivittäin 200 toimistossa paikallisella kielellä, kuten totesin, nämä ovat siis henkilöitä, jotka ovat paikallisesti hyvin tärkeitä. Ja meillä oli 3500 tapahtumaa ympäri maailman, noin 70 viikossa siis liikekumppaneidemme kanssa ja 800 Bookin kautta tuloja saavan kumppanin kanssa järjestettävää tapahtumaa tässä. Jos te olette majoitusalan yrittäjä, näette tämänkaltaisen sivuston. Tämä on itse asiassa yksi kaikkein ensimmäisiä täysin avoimia seikkoja tämä meidän perimämme komissio 15 prosenttia Amsterdamin tapauksessa. Te näette tämän. Selitämme myöskin, kuinka sivusto toimii. Selitämme kuinka Google-haku optimoi tämän sivuston toimintaa. Sitten jos puhumme rankingista, meillä on monia eri tekijöitä, jotka otetaan huomioista laskiessa. Täytyy todeta, että rankingit ovat yhä enemmän ja enemmän automaattisia, mutta meillä on myöskin vaihtoehtoisia malleja, joiden kautta muut ranking tekijät voidaan sulkea pois. Esimerkiksi jos haluaa tietyn sijainnin kaupungin keskustassa tai niin edespäin. Tämä löytyy kaikki verkkosivultamme. Me uskomme, että mitä tulee tähän asetukseen, toimintamme vastaa sen vaatimuksia suurelta osin, mitä tulee rankingiin, mahdollisuuteen vaikuttaa rankingiin ja liikikumppaneidemme mahdollisuuteen vaikuttaa tähän ranking-sijaintiin. Mitä tulee tiedon jakoon, me jaamme tietoa mielemmällemme, puhumme analyysien jaosta. Raakatieto ei sinänsä ole kovinkaan hyödyllistä, mutta liikokumppanimme saavat tietoja asiakkaista, yöpymisistä niin edespäin. En mene yksityiskohtiin. Ja sitten vielä muutama huomio. Me olemme hyvin alkuvaiheessamme tätä keskustelua, mutta mielestämme on ehdotuksen tiettyjä osioita tarve vielä selventää. Kahdesta syystä selkeät, selkeät määritelmät auttavat verkkoalustoja, jotka ovat kuten me toimimaan lainmukaisesti tulevaisuudessa ja myöskin estävät väärinkäytökset tässä. Yksi esimerkki artikla 8 sisäisessä menettelyssä me emme itse asiassa tämän artiklan kohdalla tiedä, kuinka te määritelmät teette, ja kun meillä on yli kuusi miljoonaa tapahtumaa ympäri, vuor- ympäri maailman, on riski, että tällainen valitus voitaisiin saada vaikka minkälaisesta asiasta. Meillä on myöskin ää, sellainen tunne, että näiden vaatimusten pitäisi koskea kaikkia niitä toimijoita, jotka toimivat äh, samalla kentällä. En nyt mene näihin äh, B2B-aspekteihin, mutta mitä tulee artiklaan, joka koskee suurelle yleisölle tiedottamista, olen sitä mieltä, että tämä äh, B2B-malli vastaa tarpeita Emmekä toivoisi, että puututaan enää niihin asioihin, joita on ratkottu muualla, jotka ovat melkoisin ö, tarkkoja. Ö, ne lausekkeet, jotka koskevat nimenomaan verkkoalustoja. Komission tekemä arviointi osoittaisi, että laajatulkinta olisi tarpeeton tämän vuoksi Olemme lisänneet tähän maininnan siitä, että koko Bandralevasta ei pitäisi enää avata. Ja tämän lisäksi meillä on pyrkimyksiä parantaa käytänteitä. Parhaiden käytänteiden ylimeneminen aiheuttaisi riskin siitä, että luodaan liiallista taakkaa tässä ympäristössä. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja on De Baran Members of the European Parliament. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia tästä kutsusta. Varmasti ymmärtänette, että meillä ei ole aivan samaa kantaa kuin alusta kollegoilla. Ensinnäkin on suuri kunnia ja vastuu saada edustaa täällä 200 000 hotellia ja miltei miljoonaa ravintolaa, joista 91 prosenttia on mikro- yrityksiä tarjoavaa 11 miljoonaa työpaikkaa Euroopassa taloudessa. Euroopan komission asetusluonnos on ensiaskel oikeaan suuntaan. Se suojaa pieniä ja mikroyrityksiä online-haitolta. Siinä myöskin tunnustan Hotricken ja sen jäsenten vuosien työ, joiden avulla on pyritty viemään eteenpäin hyviä standardeja tässä työssä. Ennen kuin keskutaan itse liikepuoleen, sallin, että, että otan esille kuluttajapuolen, jotta voitaisiin viedä eteenpäin sitä, mikä voidaan välttää tulevaisuudessa. Kukapa ei ole kokenut koskaan sitä, että on pyrkinyt varaamaan hotellihuoneen, mutta se on juuri varattu nenän edestä. Hyvin usein alustajan puolen käännetään mm, pyytää määrittelemään internetsivustolla tämä, kun taas ihan helppo valitusmekanismi olisi saanut tämän lopettaa. Kysymys on nyt digitaalista sisämarkkinoista siitä syystä, alustojen täytyy ottaa käyttöön oikeudenmukaiset kaupankäyntikäytäntöt, joista on hyötyä yrityksille ja kuluttajille. Tämän asetuksen myötä ranking-kriteerit ovat avoimia varsinkin sellaiset, joista on maksettu. Ja kerron vielä lisää näistä ehdoista. Äskettäinen Hodgkin tekemä tutkimus vahvisti, että kaksi alusta ovat, on tarjonnut sen, että kaksi kolmasosaa online hotellihuonevarauksista menee tämän kautta. 50 prosenttia sanoi, että he eivät vapaaehtoisesti tarjoaisi sellaisia ehtoja kuin heillä on. 70 prosenttia, joilla on kiistoja online matkatarjojen kanssa, olivat sitä mieltä, että valitusmekanismi ei ole oikeudenmukainen tämän uuden asetuksen seurauksena. Ehdot ovat sellaisia, että ne hyvin helposti asettaa pienille ja mikroyrityksille, ja jotkut niistä eivät kykene viemään liiketoimintansa eteenpäin ilman alustaa. Mahdollinen riski joutua tuon alustan ulkopuolelle johtaa siihen, että pienet mikroyritykset eivät voi hyödyntää oikeuksia. tämän täytyy muuttua. Jotta voitaisiin parantaa myöskin tätä asetusta, Hodgek haluaisi ottaa esille kolme ehdotusta, kuten myöskin yleisen suuntaantavan periaatteen. Ensinnäkin yrityksen käyttäjän oma kontrolli omasta brändistään. Olemme sitä mieltä, että yrittäjän vapauden täytyy olla voimassa ja hotelliomistajien täytyy kyetä täysin vastaamaan omista tekijäoikeuksistaan. Näin alusta ei saa hyödyntää hotellibrändejä ilman, että omistaja on antanut sen nimenomaisen luvan. Tämä meidän mielestämme soveltuu myös erilaisiin pisteenkeruusohjelmiin. Ja tämä tarjoaa sen mahdollisuuden myös hotelliomistajille ja näiden ulkopuolelle. Lisäksi yritystoimijoilla täytyy olla pääsy siihen tietoon, jota he itse ovat tuottaneet näillä alustoilla. Eli asiakkaan ja hotellin välinen yhteys ei tule tapahtua silloin alustan kautta sitten, kun varaus on tehty. Tämän lisäksi tiedonsaanti mahdollista sen, että paremmin voidaan vastata kustannuksia. Se tulee tehdä selväksi tässä asetuksessa. Kolmanneksi yrityskäyttäjän valta omaan jakeluunsa rajoitteet, jotka koskevat hotelliomistajia. Tämähän on haaste meidän ja alustojen välillä, jonka välillä tarjotaan erilaiset ehdot omilla nettisivuilla estetään, koska tämä estää uusien yritysten syntymisen. Tämä markkinalähestymistapa on jo olemassa ja sen täytyy olla olemassa tulevaisuudessakin. Yleisperiaatteena objektiiviset Rangaistuskuvaukset, jotka soveltuvat liike-elämään, ei pelkästään keskeyttäminen ja katkaisu ovat pakollisia. Siitä syystä pyydämme, että tähän sisällytetään myös viittaukset kaikenlaisiin rajoituksiin. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, me hyödynnämme digitaalista teknologiaa ja uskomme, että se on tärkeä eurooppalaiselle taloudelle tulevaisuudessa ja oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden täytyy olla voimassa. Näin mekin uskomme ja haluamme mielellämme tehdä yhteistyötä tässä asiassa, jotta voimme pitää yllä satoja tuhansia mikro- ja pienyrityksiä, jotka hyödyntävät näitä alustoja. Älkäämme unohtako, että PK-yritykset ovat EUn talouden selkäranka. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja näin viimeinen puhujamme, edustaja Bermejo, Euro, äh, anteeksi, espanjalaisesta uusien yritysten ja pk-yritysten äh, liitosta. Thanks. Right. Thank you very much. Uh... Kiitos. Äh, kiitos, että kutsuitte meidät tänne tänään. On hyvin mielenkiintoista nähdä, miten lainsäädäntöä tehdään. Ensimmäiseksi halusin puhua poliittisesta kontekstista. Meille on haaste, mitä tapahtuu Euroopassa. Pidämme hyvän ajatusta digitaalisista markkinoista meistä. Nämä uudet asetukset, joita laaditaan Euroopassa, Euroopassa tehdään hyvin aikomuksin. Pidämme sitä hyvänä. Meistä on loistavaa yrittää säännellä jotta meillä on samaa sääntelyä koko Euroopassa. Se on tärkeää startup-yrityksille, mutta samalla on valtavasti uutta sääntelyä ja se on meille hankala pala. Olemme huolissamme tekijänoikeuksista, yleistä tietoisuudesta sitten alusta. No, startup-yrityksillä on mahdotonta olla, saada päivitetyt tiedot kaikista keskustelusta Brysselissä. On hyvin hankalasta yrityksille, aloittaville yrityksille tietää, mitä tapahtuu ja olla osa keskustelua meillä ei ole niitä resursseja, joita muilla yhtiöillä on, suurilla alustoilla tai hotellijärjestöillä tai näin. Meillä ei ole tällaisia resursseja ja startup-yritykset, niillä ei ole resursseja olla osa tuota keskustelua, joten teemme kaikkemme, mutta olkaa tietoisia näistä ö, sivuseuraamuksista. Jos emme osaa keskustelua ja kaikki fokus on suurissa alustoissa, niin joskus lainsäädäntö ei ota huomioon asioita, jotka voivat saattaa vahingoittaa meitä, ja se on hyvin tärkeää huomioida. Teemme kaikkemme, mutta tämä on hyvin hankalaa, kun tätä eri lainsäädäntöä ja kaikki menee liian nopeasti meille. Lisäksi startup-yrityksille on tärkeää saada vakaa kehys. Tarvitsemme selvät säännöt, jotta voimme keskittyä sitten kehittämme toimintamme ja innovoimme. Tämä luo paljon oikeudellista epävarmuutta. No, olemme puhuneet monien lakimiestenkin kanssa näistä erityksistä ja monien eri startup-yritysten edustajien kanssa. Ja yksi asia, jota he sanoivat minulle oli, että monet yritykset eivät valita lainsäädännöstä, he eivät niin tee, koska valittamisen hinta olisi se, ettei jätäisi henkiin, koska resurssit ovat hyvin rajalliset. Joten vaikka konkreettinen lainsäädäntö olisikin reilua, niin meille, jos me laitamme niitä hierarkiaan, niin se on mahdotonta. Ja se, että tämä jatkuvasti muuttuu, ja sovellamme ohjelman sääntöjä, hankaloittaa tilannetta, joten vaikka meillä on aikaa sulatella esimerkiksi yleistä suojatusta, että selvä, tämä on hyvä loppujen lopuksi, mutta kun pitää jatkuvasti sopeutua uuteen lainsäädäntöön, se on hyvin hankalaa meille. To the topic. Um, this... Itse asiaan sitten soltamisala meille on liian laaja uudessa sääntelyssä, sellaisessa se ei ole sama. Se pätee siis meihin. Jos puhutaan esimerkiksi markkinapaikoista, ei ole mitään järkeä laittaa kaikkia samaan säkkiin, koska valtatasapaino on aivan to- poikkeavainen. Eli esim. jos puhutaan niiden kanssa, jotka kehittävät sovelluksia, niin se on heille ihan hyvä saada lisää suojaa, jos esim. sovellus haetaan Apple-kaupasta. Se on tärkeä sovellukselle, jos sovellus pääsee Apple-kauppaan, niin se on menestys, mutta markkinapaikoilla on paljon startup-yrityksiä Espanjassa, esimerkiksi no, alusta, joka tuo yhteen hammaslääkäreitä – potentiaalisten asiakkaiden kanssa tai sitten eläinlääkäriklinikat eläinten omistajien kanssa. Ja näille alustoille tavoite on saada mahdollisimman paljon asiakkaita ja yrityksiä. Heillä ei ole paljon resursseja ja ei siinä ole mitään vääristymä valtatasapainossa näiden välillä. Jos yrittää puolustaa tuota, laskemaan, niin sitten valtatasapaino on täysin toisenlainen, niin jos kyse on suuresta alustasta tai monopolista, kunnissa on paljon pieniä alustoja, jotka kilpailevat keskenään, kun nyt saadaan yhä enemmän yrityksiä alustalleen lisäksi, mitä tulee avoimuuteen. Meistä on hyvin, hyvin tärkeää antaa joustoa, jotta voidaan suojautua huonolta toimijoilta esim. näillä markkinoilla markkinoilla ja paikoilla, kuin aikaisemmin, niin on paljon yrityksenomistajia, jotka palkkaavat huonoja toimijoita tekemään tällaisia valearvosteluja, että niin oma järjestys tai oma rankkaus on parempi. Ja tähän pitää jatkuvasti mukautua, jotta voidaan saada oma listasijaitus paremmaksi, luotettavammaksi. Ja pitää saada arvostelutkin luotettavammiksi, sillä jos asiakkaat, jotka ovat alustalle, huomaavat, että että tuo luokitus ei ole luotettava näiden huonotoimintojen takia, niin sitten alusta on hyödytön loppuasiakkaalle eikä yrityksen omistajalle. Tässä mielessä pyydämme joustoa. Tällä tarkkana, että avoimuus ei saa meitä toimimaan liikaa, että nämä huonot toimet voivat käyttää sitä meitä vastaan lopuksi. Artikla 7 on meistä hyvin hämmentävä, erityisesti 2b-kohta, koska emme ymmärrä, pitäisikö meidän sanoa alustalle, tai siis esimerkiksi kehittäjille, pitääkö meidän kertoa alustalle mitä tietoja meillä on asiakkaista, emme ymmärrä, mitä tässä on haettu takaa. No aika loppui, kiitos. Thank you uh, very much um, for sharing your view. Kiitoksia kovasti näistä näkemyksistä. Ja nyt avaan mahdollisuuden keskustelun Krista Schaldemose, joka on esittelen Euroopan parlamentissa näistä kysymyksistä, kysyy ensimmäisenä. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia myös kaikista näistä mielenkiintoisista esityksistä. Mieleen totean, että komission ehdotus on kyllä oikein hyvä ja odotan saavani työskennellä sen parissa. Ehkä sitä saa vielä vähän hioa ja parannella. Katsotaan, mihin päädytään. Lisäksi täytyy todeta, että en ole vielä päättänyt millä tavalla näitä muutoksia pitäisi tehdä. Pyrin kuuntelemaan teitä kaikkia, jotta voitaisiin ymmärtää hyvin sen, mitä voidaan tehdä, missä ongelmat ovat ja mikä toimii hyvin. Muutama kysymys, jos sallitte. Ensinnäkin herra Pricelle Googlesta sanoitte, että ette ole niin ilahtunut näistä joukkokanteista. Minä olen kyllä hiukan yllättynyt. Ajattelen, että Yhdysvallat oli maailma ykkönen tämänkaltaisissa järjestelmissä. Voisitteko hieman valottaa sitä, että onko teillä tämänkaltaista Yhdysvalloissa, josta voisimme täällä ottaa oppia, jotta saisimme omamme, omamme järjestelmämme toimimaan hyvin tai edes ylipäätään eBaylle. Oli mielenkiintoista kuulla teitä. Seura- olen seurannut muutoksenne kuluttajalta kuluttajalle ja nyt sitten yritykseltä kuluttajalle muotoon. Pohdin vain sitä, että työskentelettekö alalla, jossa tätä, näitä hyödykkeitä valmistatte itse tulevaisuudessa? Ja jos aiotte näin tehdä, niin minkä näköisiä muutoksia tällä olisi? Ja vaikutuksia yritykseen, jotka teillä näitä kauppaavat. Haluaisin siitä kuulla. Ja Bookingille sitten varmaan suurin osa täällä salissa olevista on käyttänyt teidän Niin Minä olen. Minun 15-vuotias poikani kysyi minulta tästä äskettäin. Emme puhuneet siis tästä lainsäädännöstä, mutta hän muuten vaan kysyi, että äiti, onko ihan totta, että kun minä nyt tässä katselen tätä hotellia, niin näin moni katsoo sitä samaa huonetta Sanoin hänelle, että en minä kyllä todella tiedä, mutta ihan hyvä, että suhtaudut vähän kriittisesti, koska saattaa kyllä olla, että näin ei ole. Ja koska Hotrekkin otti tämän asian esille, niin haluaisin kysyä teiltä, että miten tuo toimii? Haluaisin vain tietää, miten se toimii. Ja nyt kun puhutaan tästä liike-elämäpuolesta, niin ajatteletteko, että jos hotellit ja bed ja breakfastit, äh, onko niillä mahdollisuus, main, jos niillä olisi mahdollisuus mainostamiseen muuten, niin luuletteko, että ne pysyisivät teidän joukoissanne vai onko teillä nyt vähän niin kuin monopoli? Jos huoneita halutaan myydä, niin silloin on pakko käyttää teidän alustaanne, mutta todennäköisesti mieluummin valitsisivat, että näin ne eivät tekisi. Kysyn vain ihan avoimesti täällä. Minulla on myös ollut jotakin keskusteluja teidän asiakkaiden eli hotelleiden kanssa. Saavatko ne huonomman rankingin, jos ne eivät noudata sääntöjä vai miten tämä toimii? Aiotteko käydä vuoropuhelua niiden kanssa? Haluaisin tietää, miten tässä tulisi toimia. Espanjan liitto saattaa olla tietysti hyvin vaikea, ymmärrän sen seurata, että mitä me täällä pystyssä teemme, mutta hyvä neuvo olla yhteydessä teidän Espanjan meppiinne. Sitä kautta voidaan ehkä saada helpommin apua, jos olette huolissanne. Se, mihin täällä nyt kuitenkin pyritään, toivottavasti siihen päästään, on, että saamme sellaista lainsäädäntöä, mikä helpottaa myös pienin uusyritysten markkinoille tuloa niin, että ne voivat käyttää näitä alustoja ilman, että pelkäävät, että niitä hyväksi käytetään pienet vastaan isot tyylillä. Meidän kaikki haluamme näitä alustoja käyttää, mutta tietysti haluamme tietää myös, miten ne toimivat. Ja toivottavasti tämä lainsäädäntö on sellainen, että se auttaa meitä. Ja ennen kuin sitten annan teille puheenvuoron takaisin, haluaisin kaikille teille todeta, että myös muillekin täällä salissa. En kykene kaikkia teitä tapaamaan, mutta voitte lähettää ajatuksianne ja ehdotuksianne ja konkreettisia ehdotuksianne sille, miten tulee parantaa tätä ehdotusta minulle. Luen kaiken. En kaikkea ota huomioon, mutta lupaan lukea kaiken. Lähettäkää siis minulle, jos teillä on hyviä ajatuksia siitä, mitä kannattaisi tehdä. Saattaa kuitenkin olla, että olen ehkä pikemminkin tuolla pienyritysten puolella. Saattaa olla, että niillä on todella vaikeuksia työskennellä hyvin näiden suurien alusten kanssa. Te olette vahvoja. On tietysti hyvä, että teette rahaa ja toimitte hyvin, mutta meidän täytyy myös saada oikea tasapaino aikaiseksi. Toivottavasti saan hyviä vastauksiakin. Kiitos. Thank you and then, uh... Puheenjohtaja. Kiitoksia Marko Zulla seuraavana. Si, grazie. Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin kiittää puhujamme, sillä tämä on tietyllä tavalla vaikea aihepiiri lähestyä. Sanon tämän nyt käyttäjänä eh, sellaisena henkilönä, joka ajattelee kuluttajia. Sillä tässä on riski muodostaa monopoleja sektorille, riski on suuri. Aivan kuten meidänkin puoleltamme, mehän eh, lakia säädämme. Toinen riski tässä on se, että tämä saattaa nakertaa sellaisia normeja, jotka teoriassa ovat eh, jakamattomia sitten Eh, niistä saattaa tulla käytänteitä, tietynlaisia ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin, erityisesti pienyritysten kohdalla. Tässä ajattelen pk-yrityksiä, joilla ei äm, ehm, ole hartioita kantaa niin sulta ta- taakkaa. Tässä voidaan toimia nopeammin, yksinkertaisemmin ja tässä haluaisin kuulla, minkälaisia vaikeuksia ja pelkoja kohtaatte. Ja olisin myöskin eh, kiinnostunut kuulemaan teidän näkökulmianne, jotta ymmärtäisin paremmin, kuinka me voisimme toimia niin, että voisimme taata avoimuuden eri toimijoiden välillä ja myöskin tiedon käsittely. Mehän tiedämme, että tämä koskettaa tiedon käsittelyä, tiedon kontrollia ja kuinka voisimme toimia niin, että suosisimme pieniä toimijoita ja kuinka voisimme tukea kuluttajia, jokaista kansalaista kuluttajana. Evelyn Gebhardt, please. Kiitoksia. Evelyn Gebhardt seuraavana. You, want, you have to, uh, no question. Okay, so then uh, I... Ah, teillä ei ollutkaan kysyttävää a question, it's, it's uh, towards no specific... Niin minullakin on kysymys. Ei ehkä kenellekään tietylle henkilölle, mutta ehkä teillä kaikilla on tähän jotain sanottavaa. Kun kysymys on yritysten välisestä toiminnasta online-alustoilla, niin edelleenkin on aika paljon epäselvyyttä sen suhteen, mitä ja missä. Esimerkiksi aiemmissa tapauksissa Bookingin kanssa, kun kysyin, että voiko maksaa, että saa paremman rankingin, en saanut vastausta. Jouduin toistamaan kysymyksen neljä, viisi kertaa ja lopuksi sitten sanottiin, että kyllä se on mahdollista. Eli miksi ei suoraan voi tunnustaa sitä, että on mahdollista maksaa ja silloin kaikille on selvää, että se on mahdollisuus. Tämä on yksi mm, esimerkki selvyydestä. Ja Hotrickin edustajan kuulin sanovan, että haluavat käyttöönsä tietoja, kun kysymys on näistä alustoita, mutta minä puolestani olen kuullut ja olen saanut tämän kokea, että käytin alusta varaukseen ja sitten se hotelli, jonka varasin tuon alustan kautta, soitti minulle kysyäkseni, että haluanko upgradein paremman luokan huoneen. Eli tässäkin kohdin Tässäkin kohdin oli epäselvyyttä. Hyvin monet näistä kysymyksistä siis ovat sellaisia, jotka voidaan helposti ratkaista. Nyt on hyvin selvää, että jos vaikka Googleissa etsii, että jotkut näistä hakutuloksista ovat mainoksia. Se on kuluttajallekin aika selvää. Mutta on harmi, että tällaiset selvennykset syntyvät vasta sitten, kun esitetään riittävästi valituksia asiasta. Ja minusta yritysten oman edun mukaista on se, että tällaista selvyyttä on. Tämä siis se, mitä halusin ottaa. Julia Reda tuli juuri. Onko sinulla kysyttävää? No ehkä kohta hienoa. And I would like to give the floor back to, to uh, the... panel. Antaisin näin panelisteille puheenvuoron. Varmasti jokaisella teillä on jotain lisättävää näihin kysymyksiin, jotka esitettiin. Olkaa hyvät. Well, thank you very much. Uh, uh with respect... Kiitos. Niin, millä tuli kysymyksiä liittyen näihin joukkokanteisiin. Olen amerikkalainen lakimies ja Voin lyhyesti puhua tästä amerikkalaisesta tästä usa menettelystä, joka meillä on. No, Yhdysvalloissa on mahdollista, että henkilö, joka on kokenut vääryyttä omasta mielestään, hän voi laittaa kanteen omissa nimissä, mutta myös kaikkien muidenkin nimissä. Eli tämän joukkokanne syntyy siitä sitten Class Act englanniksi. Joten jos ostaa vaikkapa viallisen auton ja on tuhansia muita, jotka ostavat samanlaisen, niin voi sitten joukkokanteen nostaa tuota autovalmistajan vastaan. Eli että minä ja tuhannet muut ihmiset, jotka kokevat vahinkoa tällä tapaa, haluamme sitten oikaisua ja korvauksia. Tämä voidaan sitten ratkaista yhden menettelyn kautta. Tuossa prosessissa on jotakin, mitä amerikkalaiset toimisivat katsovat tarkkaan läpi. Jutun alussa on kysymys siitä, josko tuo joukon edustaja todellakin edustaa koko tuota joukkoa kokonaisuudessaan, eli joukon edustajalla onko hänellä samanlainen kanne kuin kaikilla muilla vai onko jotain eroja, onko jotain eri intressejä, joka ei tekisikään heistä parasta osapuolta viemään eteenpäin tätä tuota joukkoa joukkokannetta. Ja saman suuntaisen kysymyksen, mikä nyt omistuin, käy muissakin kiistoissa kuin mitä täällä on suhteessa Googlen hakutoimintoihin, jos keskustelua käydään tuosta listasijoituksesta, joka tietyllä verkkosivulla on, ja huolena on, etteivät ne tarvitse korkealla sijalla, niin vaikutuksena on se, tai siis viittauksena on se, että ei ole, tässä viitataan siihen, että ei joku korkeammalla oleva ne ylimmällä olevat tietenkään valita, ja jos siis toimen myötä muutetaan sijoitusta tai tarjotaan avoimuutta, joka saattaa toissijaisesti muuttaa toista tuota sijoitusta, niin tärkeänä huolena on, että sitten tuo ryhmä, joka nostaa kanteen, edustaako se todellakin sitten tarpeeksi laajaa joukkoa järjestäjä, joka meidän tapauksessa näin tuossa haussa. No me on, että ne ryhmät, jotka näitä kanteita eteenpäin saat käytännössä olla organisoituneet tai saavat rahoitusta muilta järjestöiltä, joilla ei ole tuota käyttäjäintressejä mielessään. Ja tuollaisia huolia meillä on. Ja sitten oli kysymys potentiaalista maksusta, tai siis sitä, että voitaisiinko maksaa korvasta lisäsuosituksesta. Kiitos kommentistani puheenjohtaja, niin että Googlehan merkitsee kunkin tuloksen tarkkaan. Jo, siis ilmoitamme, jos on kyse maksullisesta hakutuloksesta ja sen sitten ilmoitetaan, että se on mainossa. Ja jos siinä ei lue mainos hakutuloksessa, niin sitten Google ei ole sitä ottanut äh, mitään maksua vastaan, kun tuo listaus on tehty. Siinä on vain arvioitu tuon hakutuloksen laatu käyttäjän kannalta. Um, first of all, thank you, Ms. Sheldon-Mose, for the question. So, e- Kiitoksia edustaja Sheldon-Mose näistä kysymyksistä. eBay ei ole mukana niiden tuotteiden valmistuksessa tai jakelussa, jotka löytyvät tuolta alustalta. Eli me luomme vain sellaista teknologiaa, joka yhdistää myyjät ostajiin. Emme ole siis mukana jakelussa, emmekä valmistussa, emmekä myös välitä maksuja. Eli tämä on teknologia, työkalu, joka mahdollistaa sen, että ostajat voivat olla yhteydessä myyjiin. Muutama kommentti myös tietoihin pääsystä. Se on tullut muutamaan otteeseen esille. Ja olen Peterin kanssa samaa mieltä, että meidän tulisi enemmän puhua sitä, millä tavalla näitä tietoja pitäisi jakaa, niin että voitaisiin toimia paremmin tällä alustalla. Tämä on myös meidän käytäntömme. Me yrityskäyttäjille me annamme tietoja siitä, jos siitä on heille hyötyä Eli tämä on toinen alue, jossa nähdään, että meidän intressimme ovat yrityskäyttäjimme kanssa samankaltaisia. Jos meillä on sellaista tietoa, joka hyödyttää yrityskäyttäjiämme, niin meidän etujemmekin mukaista on jakaa tuota tietoa. Mutta tällaista hyvin laajapohjaista tiedonsaantiperiaatteen käyttöönottoa kyllä harkitsisimme hyvin pitkään. Siitä ei välttämättä ole hyötyä avoimuuden, avoimuus ja ranking. Meidän toimintamallimme on ihan samankaltainen. Yritykset voivat nostaa omia myyntiilmoituksiaan ylöspäin ja silloin ne on merkitty erikseen. Eli ilmoitus voi olla korkeammalla tuossa tulossivulla. Ja kun puhutaan avoimuudesta, niin etsintäparametrit on selkeästi ilmaistu siellä otetaan huomioon hinta, sijainti ja sitten palaute myyjästä, kuten myöskin laatu. Mutta noiden kyseinen parametrien kertoimet, painotuskertoimet ei ole ilmaistu. Eli siinä mielessä on tärkeää, että parhaat tulokset viedään eteenpäin kuluttajille, että kuluttajat ovat tyytyväisiä siihen, mitä saavat. Ja näin voidaan saada aikaiseksi jonkun tason yksityiskohdat sisäisestikin eteenpäin. I've noted three points from Ms. Minä edustaja Schaldemuselta otin kolme asiaa ja edustaja Bosmanilta yhden. En aivan kuullut tuota edustaja Dantin vuoropuhelun alkua teidän 15-vuotiaanne tai te voitte olla rauhallisen mielin. Nämä luvut perustuvat todellisiin tietoihin. Meillä ei ole mitään Amsterdamissa sijaitsevaa sattunaisarvontaa. Nämä ovat todellisia lukuja siitä, kuinka moni henkilö on majoitusta 24 tunnin sisällä. Itse nyt tietenkin, tässä on ero siinä, ollaanko Kaliforniassa vai Australiassa ja kuinka paljon vapaita huoneita meillä on jäljellä. Me noin puoli miljoonaa varausta joka päivä käsittelemme. Tämä on noin tuhat varausta minuutissa. Tämä vastaa tietynlaista massaa, josta voimme nämä tilastotiedot laskea. Syy tälle on se, että välillä saattaa käydä niin, että sunnuntaina katsoo sivustolta hotellia ja lykkää asian myöhemmäksi ja sitten hotelli onkin jo täynnä ja hinnat nousseet. Eli tämä on päätöksenteossa myöskin tarpeellinen tieto. Mitä tulee toisen kysymykseen koskien markkinavaikutusvaltaa ja monopoli, riskiä. Aivan aluksi haluaisin toistaa, että että jos tarkastelemme majoitusmarkkinoita kaiken kaikkiaan verkkoalustoilla, joista me olemme yksi, me vastaamme ehkä yhtä neljäsosaa, eli kolme neljäsosaa varauksista tapahtuu muissa paikoissa. Tämä on melkoisen paljon kilpailua sisältävä kenttä. Ja jos te tarkastelette esimerkiksi sitä, miten pieni Bed and Breakfast saa ensinnäkin realistiset mahdollisuudet kilpailla, ja jos tällaiset mahdollisuudet saa, toimisivatko he Bookingin kanssa? No, kaiken kaikkiaan tämähän on liiketoiminnallinen päätös, jos haluaa äh, huoneet täyttää, jos haluaa sen tehdä kustannustehokkaasti ja luotettavalla tavalla ja reilusti. todennäköisesti jää Bookingin listoille, ei ehkä halua kaikkia munia yhteen vasuun asettaa, joten saattaa käyttää muitakin alustoja, mutta tässä on esimerkki siitä, kuinka verkkovälitteiset haut toimivat, mutta en nyt halua tässä liian tyly, mutta onko pienellä bed and breakfastilla minkälaisia mahdollisuuksia tarjota suoraa varauspalvelua ja käydä globaalia kilpailua? Tämä olisi todennäköisesti erittäin vaikeaa, mutta jos palataan nyt tähän meidän verkkoalustaamme, siis Nimittäin jos haluaa ryhtyä vastaavaan toimintaan, täytyy ensin tehdä ennakkoinvestointi, ei ole mitään tietoja siitä, onko varauksen tekevä henkilö todellakin tulossa paikalle. Kun tässä meidän tapauksessamme me laskutamme toimia vasta, kun asiakas on paikalle tullut, häntä on laskutettu, hän on maksanut. Ja kuten sanoin, meillä on nollan riskin taso toimijoillemme ja 15 prosentin komissio. Sitten kysymys siitä, rangaitsemmeko me kumppaneitamme, kun he valittavat, emme. Me teemme näin vain, kun hyvin vakavia valituksia tulee esiin, mutta tämä on viimeinen ratkaisumalli. Meillä on, kuten sanoin, 4000 henkilöä, jotka ratkovat tämän kaltaisia ongelmia päivittäin. Välillä kyseessä ovat virheet, välillä väärinkäsitykset, mutta mitä mekanismia ei ole. Ja suoraan sanottuna meillä on muitakin prioriteetteja kuin majoituspalveluiden rangaisteminen. Me haluamme heidän voivan kasvaa, haluamme, että meillä on mahdollisimman laaja kirjo toimijoita – me emme halua heidän sijoitustaan laskea vaan enemmänkin haluamme laajentaa kirjoja, joka meillä on. Ja sitten viimeinen kysymys, joka liittyy epäselvyyteen siitä, voivatko kumppanimme maksamalla nousta rankinglistoilla. No ensinnäkin me kaikki vasta olemme oppimassa. Toimintaa me olemme täällä kuuntelemassa, saamassa ajatuksia, parantamassa asioita – ja toisekseen tilanne ei ole näin mustavalkoinen. Minä yhä vastaisin kysymykseen, voiko rankingissa nousta maksamalla? Ei, ei ainakaan takeita siitä ole. Onko meillä sitten malleja? Ähm, lisää markkinointimalleja, joissa voi väliaikaisesti maksaa suurempaa komissiota meille ja nousta rankingissa kyllä, mutta tämä on samankaltainen äh, Ähm, malli kuin Googlen ja Amazonin toimiva malli. Ja sitten viimeinen asia, Putman kysymys. Tietoon pääsy. Ensinnäkin kukaan ei asiakasta omista. Minä en halua, että Booking, Accor, eBay tai kukaan muukaan minut omistaa. Minä haluan tehdä itse omat päästökseni, kun teen suoria varauksia hotelleihin. Ja tämä saattaa teitä yllättää, mutta minä teen näin. On sellaisia erityisluontoisia hotelleja, jotka ei tarvitse ehkä bookingia. Heillä saattaa olla 60 prosentin varauskirja. Tämä on erittäin hienoa heille. Kukaan ei siis kuluttajaa omista ja toisekseen kyllä minäkin olen saanut soittoja ja WhatsApp-viestejä hotelleilta, jotka eivät vain tarjoa ylimääräisiä palveluita, vaan tarjoavat minulle suoraa varausmahdollisuutta, jos peruutan booking-varaukseni. Niin onko tämä reilua, se on sitten eri asia, että voitte arvioida tilanteen, koska me olemme kuitenkin investoineita tuohonkin asiakkaaseen. Ja sitten tämä viimeinen, minä tässä vien jonkin kerran verran aikaa vielä tiedon jako. Meillä on tiettyjä rajoja, meillä on tietosuojaan liittyviä rajoja. Me uskomme, että meidän järjestelmämme ovat turvallisemmat kuin keskimäärin liikekumppaneillamme. Meillä on ähm, datakompromisseja, me käsittelemme dataa itse ja meillä on äh, asiakaspalvelu, joka tarjoaa erittäin hyvää palvelua ja me käydämme automatisoituja järjestelmiä hyvin nopeaan kysymyksien vastaamiseen, kuten esimerkiksi onko sijainnissa parkkipaikkaa tai voiko varauksen peruuttaa. Me pyrimme siis toimimaan näin. Ja tämän lisäksi kyseessä ovat intressit. Me emme halua, että ihmiset löytävät bookingista majoituksen ja sitten äh, jostakin syystä rohkaistuvat tämän varauksensa kuitenkin perumaan. Toivottavasti katsoin nyt kaikki kysymykset. Kiitoksia. Thank you very much. I will... Kiitos puheenjohtaja alkuun. Vastaan ehkäpä kollegalle noista markkinakysymyksistä ensinnäkin uskomme, että elämme oligopoliassa tai monopoliassa, niin kuin sanottiin, jo tällä hetkellä kaksi alustaa omaa, eli 200 000 toimipaikkaa. Markkinat kasvavat, verkkovaraukset, tietysti kollega puhui 25 prosentista, mutta nopeasti tämä osuus kasvaa 6 prosenttia lisää viimeisen neljän vuoden aikana, mikä on minusta tärkeää mainita, kun katsotaan näitä kysymyksiä. Tilanne ei ole reilu, kun katsotaan esimerkiksi tämä vapaamatkustajuus, booking.comin kolmekopuolisesta ihmiset, jotka katsovat bookingia ja menevät sitten kuitenkin suoraan hotellisivulle ja palavat sieltä. On tärkeää sanoa, että oli puheenjohtaja, siis pyyntöjä, joiden myötä booking.com ei voinut osoittaa negatiivisia seuraamuksia. Sama pätee kilpailuverkostoon, huhtikuussa 2017, vain yksi vuosi sitten. Siellä ei löydetty mitään kielteisiä vaikutuksia alustoille, mukaan lukien Ranskassa ja Saksassa, jossa näitä kieltoja oli pantu täytäntöön jo. On siis hyvin tärkeää pienille toimijoille saada taas yrittäjiä vapauttajia, kun puhun näistä tuotemerkeistä, mikä on hyvin tärkeää, tiedämme, miten monimutkaista toiminta on kun ajatellaan verkkoliikennettä. Tietysti kun ei voida valvoa brändiä, niin se on hyvin hankalampi, jos halutaan pienenä toimijana toimia. Ja edelleen halutaan mahdollisuus suoraan varaukseen. Tämä ei ole mahdollista, niin kuin kollega puhui. Suorista varauksista, tai samaa mieltä hänen kanssaan. Hän sanoi, että no, jos halutaan näitä suoria varauksia, niin sitten pitää antaa mahdollisuus pienelle yrityksille, pienelle hotellille tarjota muita ehtoja. Se on ainut vaihtoehto sitten myös vastavuoroisuuskysymyksestä halusin puhua. Tällä hetkellä esimerkiksi jos alusta, kuten booking.com käyttää hotellin brändiä, niin hotelli ei voi käyttää booking.comin brändiä, eli tämä on hyvin kummallista. Ja toinen asia, mikä on hyvin tärkeää, liittyy pariteettilausekkeisiin, kun tiedät, että kun annetaan huonealusta, niin pitää sitten soveltaa samoja ehtoja. Eilen kävin Booking.comin ehtoja läpi ja siellä on mahdollisuus laskea hintaa jopa tuon komission verran. Henkilökohtaisesti minusta tämä ei ole reilu käytänne, kun pariteettilausekkeita pakotetaan kumppanille tietän, että markkinat äh, toimivat näin sitä syystä hotelleja varten booking.comin kautta, koska niillä on markkinointivaltaa, ja sitten on edelleen siellä vaikka pariteettilausekkeet kiellettäisiin. Kilpailupääosat on tätä huomannut, joten tämä on hyvin tärkeä asia, kun näitä kysymyksiä pohditaan toiseksi. Oli kysymys, puhuttiin näistä listasijoituksista, rankingeista. Huomataan, että esimerkiksi kun yrittäjä investoi enemmän listasijoitukseen, niin ei ole selkeyttä kriteereistä – sen tulee muuttua ja hyvin tärkeänä sen takia olemme vedonneet sen puolesta, että olisi algoritmivirkamies, joka nimitettäisiin selkeyttämään sitä, miten listasijoitukset muodostuvat. Toiminnan pitää olla avointa tietysti yrityksille ja myös kuluttajille, joka tällä hetkellä ei tiedä, milloin tuloksia on muokattu listasetusten osalta sitten tiedoista. No vastatakseni ehkä Meppi Van Bossöitille, kun tällä tekee transaktioita alustan kanssa, niin summa, menee hotellille, ei ole sellainen, että se suoraa viestintää, joten nämä asiakkaan tiedot palannevat sitten hotellille yksi, jotta voi paremmin palvella asiakasta ja kaksi, jotta voidaan investoida sitten ja innovoida ja vastata näihin viesteihin. Siinä nämä kolme pointtia, niin lopuksi valitusten käsittely tällä hetkellä ei ole olemassa reilua järjestelmää. Monet pienet yhtiöt ja jäsenet ovat eh, joutuneet mustalle listalle ja kunnon järjestelmä käytössä, joten tarvitaan tänne valitusjärjestelmä artikla 9. Siinä sanomme, että subjektiivisia kriteerejä ei saa asettaa. Toiminnan pitäisi olla avoimempaa myös silloin, kun valituksia pidetään perusteettomina, niin kuin on sanottu. Joten näin pitää toimia. Se on hyvin tärkeää. Sakkojen ja seuraamukseksi artikla 3.1 C ja artikla 4. Kiitos. Ja ihan ne loppuun. Anteeksi. Olemme sitä mieltä, että... No, on nyt sitä toisi uuden tarkastelua kolmen vuoden välein meistä No, huomioon ottaen se, miten nopeasti markkinat kehittyvät, meidän pitäisi uudelleen tarkastella sääntelyä ja tilannetta kahden vuoden välein. Kiitos. Thank you very much. I just took over for uh, Madam Chair. Kiitoksia. Olen tässä puheenjohtajan roolissa. Hän tulee 10 minuutin kuluttua takaisin. Haluaako uh, Rova Bermaho puuttua keskusteluun? Thank you for your work. Aivan aluksi paljon kiitoksia sanoistanne. Pyrimme saavuttamaan enemmän meppejä. Mitä tulee konkreettisiin muutoksiin, joita on ehdotettu kolme asiaa. Ensinnäkin tämä sovellusala on rajattu, eikä tämä tilanne ole samanlainen suurille ja pienille toimijoille. Ei voida olettaa, että kaikki verkkoalustat ovat suuria ja niitä käyttävät yritykset pieniä. Tämän seurauksena välillä pienet verkkoalustat eivät sääntöjä seuraa. He eivät tähän pysty, sillä heillä ei ole resursseja. Eli tämä koskee niitä sanktioita, joita olisi pienille verkkoalustoille. Sitten toisekseen rankingin toiminta. Jos ehto, ehdoissa, käyttäjäehdoissa täytyy selittää, kuinka ranking toimii, ja jos äh, kaksi viikkoa ennen kaikkia muutoksia näistä tulee tiedottaa. Startup-yrityksellä ei ole mahdollisuutta tätä tehdä, joten joustavuus on tässä yhteydessä tärkeää. Sitten artikla 7 nimenomaisesti, tämä kaksi B-kohta, tämä on hyvin sekava meidän mielestämme. Kiitoksia. Mr. Stenk from the Commission. Yes, thank you. In response to a few issues raised by panel... Edustaja Steng, niin, kiitoksia. Kiitoksia ensin tästä mm, näistä puheenvuorosta. Eh, ymmärrän, että olette juridi, juristi, niin varmasti olettekin ahdistunut. Näette, että tässä on kyse sama toinen tilanne. Tässä ei ole kysymys siitä, että muutama käyttäjä pyrkii puristamaan rahaa Googlelta, vaan tämä joukkokanteen tulos olisi se, että itse alusta korjaa tätä politiikkaansa siinä mielessä, että se siis noudattaa tämän asetuksen artikloja sen sijaan, että yksittäiset transaktiot yritysten ja hakurobottien välillä otettaisiin esille. Tämä on täytäntöönpanomekanismi ja ainoa seuraus tämän kaltaisesta toiminnasta olisi se, että jos sitä ei noudata, niin sitä noudataan ainakin siitä eteenpäin. Nämä tavoitteet täytyy tehdä siis selväksi ja minkä tyyppistä avoimuutta odotetaan, jotta noudatettaisiin näitä 5.3 tavoitteita. No sitten jos tarkastellaan IPin edustaja ja sääntelyympäristö on samaa mieltä kanssani siinä, että me tarvitsemme yritysystävällisen puitteiston ylipäätään. Tämä ei ole ainoa ehdotus, mutta tämän, koko tämä että digitaaliset sisämarkkinat toimivat. En haluaisi, että pienet eurooppalaiset yritykset olisivat niin riippuvaisia alustoista. Haluaisin, että mahdollisimman monella yrityksellä olisi valinnanvaraa. Joko olla mukana alustassa tai sitten käyttää jotain muuta keinoa. Viittasitte myös näiden eri alustojen monimuotoisuuteen, mutta jälleen kerran ne kysymykset, joihin pureudumme, ovat kovin yleisiä ja poikkileikkaavia sillä kaikki ne markkina-alueet, jotka meillä ovat, niillä on yhteistä se, että ne ovat internetissä. Joka kerta kun tällaisia rikkomuksia tulee, niin on vaarana se, että joutuu sen ulkopuolelle. Joka kerta on jonkunnäköinen ranking-malli, joka on olemassa mukana. Joka kerta, kun data, joka kerta datalla on myöskin merkityksensä. Eli kysymykset ovat aika selviä, mutta emme ole menneet hirvittävästi yksityiskohtiin. Tämä on periaatepohjaista. Ja nämä tällaiset tavalliset säännökset tämän vastauksen varsinkin Espanjan kollegalle ovat sellaisia, että jopa pienet alustat meidänkin mielestämme ovat sellaisia, että ei niiden olisi pitäisi olla hankalaa noudattaa näitä uusia sääntöjä. Tässä nyt ei puhuta missään tapauksessa mistään tietosuojakaltaisesta, tietosuoja-asetuksen kaltaisista periaatteista, vaan ihan selkeistä periaatteista, pelisäännöistä. Yksi ainoa monimutkaisempi kohde, joka sitä tätä valitusmekanismia, niin siinä meillä on pk-yrityksiä koskeva poikkeus, mutta muuten, että käsiteltäisiin näitä ja ymmärrettäisiin ja hoidettaisiin siis nämä kumppanit kunnoisella tavalla. Mehän emme tässä suinkaan selitä sitä, että joka ikinen on tässä läsnä ja että se olisi huonoksi. Siellä on myös paljon hyviä käytäntöjä ja varmasti kasvava alusta voisi estää mm, tai estyä tekemästä niitä samoja virheitä, joita monet ovat tehneet. Olen puhunut suurien alusten edustajien kanssa ja siellä sanotaan, että tässä on tapahtunut kyllä sellaisia asioita, joihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota kasvuvaiheessa. Olemme keskittyneet niin kovasti siihen, että asiakkaat ovat tyytyväisiä, meillä on uskollisia kuluttajia, että olemme unohtaneet koko liiketoimintapuolen. Eli tämä varmaan soveltuu kaikkiin. Meillähän ei ole pelkästään suurialustoja ja pienkäyttäjiä, Siksi tällä ei ole mitään suur yleisiä kynnysarvoja, vaan näimme, että alustat hyvin monilla eri talouden osa-alueilla helposti voivat joutua tilanteen, jolla nämä todelliset alimarkkinat ovat olemassa. Eli tässä ei ole kysymys pelkästään siitä, että suuret alustat ovat kammottavia, mitä ne eivät itse asiassa edes ole. Eivätkä kaikki pienet alustat ole täysin viattomia. Kun kysymme tutkimuksissamme sitä, että mi, minkä alustojen kanssa on henkilöllä ollut vaikeuksia, saimme valtavan määrän vastauksia. Useissa tapauksissa katsottiin esimerkkejä alle 200 työntekijän alustoista, jotka olisivat pieniä perinteisten arvioiden mukaan. Mutta eri alueilla niillä on miljoonia käyttäjiä. Ne saattavat olla toimialoja, kuten muut sovelluskaupat kuin ne suuret, jotka tunnemme, perusalusta, jolla myydään kelloja tai olutta tai viiniä tai taideteoksia ja niin poispäin. Eli kourallinen ihmisiä ja miljoonia käyttäjiä. Ja siksi joku, joka syö vaikka, joka myy viiniä tai olutta tai kelloja, ovat, niille on äärimmäisen tärkeää saavuttaa tietty ostajasegmentti. Tämä helposti unohtuu, mutta vastauksena siis tälle olemme mukauttaneet näitä sääntöjä niin, että niitä on helppo noudattaa. Ja tämä on se syy, miksi olemme pyrkineet välttämään sitä, että liikaa lisätään tähän asetukseen. Olemme nimenomaisesti päättäneet, että me keskitymme näihin ydinkysymyksiin ja olemme sitten tässä yhteissäätelymenettelyssä mukana ja sanomme, että tässä ovat kyseessä jotkut perussäännöt ja rohkaisemme käytännössääntöjen noudattamiseen. Voi olla sitten niin, että halutaan tietyillä alasektoreilla pureutua tiettyihin omiin ongelmiin. Ja siksi on erittäin tärkeää myös ottaa ne esille. Viimeisenä, vaan ne vähäisimpänä. te hyvä puheenjohtaja esititte joitakin kysymyksiä, joita asia olisi selvä. Tämä mielestäni vetää yhteen koko tämän ehdotuksen. Se tarjoaa lisäselvennystä säännöksi. Meidän ehdotuksemme ei muuta pelisääntöjä. Me emme estä sitä tai tätä, vaan sanomme, että hyvä alusta, oletpa pieni tai suuri, kerro selvästi siitä, millä tavalla tätä bisnestä teet. Ja siitähän tässä ehdotuksessa pelkästään kysymys. Puheenjohtaja, kiitoksia. Minulla on myös muutama kysymys, kun tässä nyt on vähän lisäaikaa. Ennen kaikkea booking.comille. Kaikkihan me sitä käytämistä on niin helppo ymmärtää. Haluaisin esittää kysymyksen, joka koskee oikeudenmukaisia ehtoja. Minusta on ihan oikeudenmukaista, että joutuu maksamaan 15 prosenttia siitä, että jos myytte huoneen yrittäjän nimissä. Mutta oletteko sitä mieltä, että on oikeudenmukaista hotelleille ja bed and breakfasteille, etteivät, ettei niillä ole mahdollisuutta myydä muita huoneita, jotka niillä on? matalampaan hintaan. Teillähän on ne ehdot, että se täytyy myydä saman, samalla hinnalla. Onko se oikeudenmukaista? No tietysti maksetaan tietysti ihan konkreettisesta tuotteesta, tietystä huoneesta, mutta sitten päätätte myös siitä, mikä hinta pitäisi olla muiden tuotteiden kohdalta. Onko se teidän mielestänne oikeudenmukaista? Ja toiseksi komissiolle, Miksi ehdotitte sanoja oikeudenmukaiset ehdot käytettäväksi ehdotuksessa? Olisiko tällä voitu tehdä vielä selvemmäksi se, että tällä näillä alustoilla pitää olla oikeudenmukaiset ehdot, ei pelkästään ehdot. Thank you, and I'm glad we... Kiitos. Hienoa, että on aikaa mennä yksityiskohtiin, koska piru usein piilee yksityiskohdissa. Viittasitte noihin pariteettiin lausekeisiin, niin sinne MNF-lausekeisiin, jossa on parikon minuuttia, niin voisin selittää asian, koska tässä on käsityksiä, kun on, tuo, kun on näitä eroja, kapea ja valkoinen pariteetti. Tässä oli muutos 2015 Euroopan talous saatimme sitoumuksen puhummekin kanssa ja siirryttiin valkoista kapeaan, white to narrow, mikä on no, valkoinen pariteetti, no siihen asti tarkoitti sitä, että hotelli tai bed and breakfast ei saanut tarjota alhaisempaa hintaa mistään muu, millään muulla jakelukanavalla verkossa, ö, muualla suoraan välillisesti. Se oli tuo valkoinen pariteetti, white parity, tuo mennyttä. Kukaan alalla ei enää puolusta tuota käsitettä enää nykyään. Mitä sitten tämä kapea pariteetti, narrow parity, tarkoittaa, jos on mikä tässä mukana, vaan paitsi yksi poikkeus, niin sillä voidaan laittaa eri hinta. Tämä yksi kanava josta me puhumme, että ei saa tuota, hotellin oma verkkosivu, joka on yhden klikkauksen, yhden klikkauksen päässä. Kaikki mikä on offline, soitto, faksi, meno paikan päälle, tai jos löydätte hotellin meidän verkkosuunnitelman, googletatte sen ja soitatte sinne suoraan, katsokaa tämä hinta on bookingissa, saanko paremman hinnan, on mahdollinen. En sano, että pidämme siitä, mutta se on pelin henki kun puhutaan reiluudesta, jos palaan taas markkinaosuuksiin, OTA on noin 25 prosenttia, saat verkkokanavat ovat noin 10 prosenttia, ehkä Hot Trekin kollega voi palata tähän vielä, mutta edelleenkin kaksi kolmasosaa jää 7 prosentilla markkinoita, jossa on täyttä vapautta tarjota parempi hinta. Eli hienoa, että sain nyt selventää asiaa. Sitten onko oikein reilua kilpailuviranomaiset ympäri Eurooppaa, kilpailuverkostoa, kilpailupääosastoa komissiossa katsoo tätä asioita ja yksi poikkeus, joka on Saksan Bundeskartellamt, se on poikkeus. Muuten kaikki viranomaiset uskovat, että tämä on oikeudenmukaista reilua, koska syvällisen analyysin jälkeen ja taloudellisten tutkimusten jälkeen nämä sitoumuksemme vuonna 2015 osoittautuvat hyväksytyiksi. Ja perustelu on tuo vapaamatkustajuus, eli meihän investoimme voimakkaasti siihen, että nämä saavat näkyvyyttä, nämä hotellit, jos puhutaan reiluudesta oikeudenmukaisuudesta, niin mielestä tämä on tuo tasapaino meidän kumppanimme kanssa ja itsemme kanssa. Kiitos. Mr. Stenk? Edustaja Miksemme Miksi me käyttäneet asetuksessa sanaa reilu? Me käytimme sitä mm, otsikossa reiluus ja avoimuus. Me pohdimme tätä, pitäisikö meillä olla lauseke, joka toteaa, että ei saa toimia epäreilusti. Me pidettäydymme tällaisesta. Tämä on asetus, se on suoraan toimeenpantava, sen täytyy olla täysin selvä epäreiluus. Mehän juuri kuulimme hotellien bookingin tapauksesta. Toinen osapuoli sanoo, että on epäreilua, että hotellit eivät voi halvempia palveluja tarjota. Tämä nyt oli vain yksi esimerkki. Voisimme käydä koko asetuksen läpi ja aina olisi kaksi esimerkkiä siitä, mikä on reilua tai epäreilua, joten tekstissä itsessään tämä täytyy olla täysin selvää, jotta sitten meillä on äh, musta lista sellaisia ehtoja, jotka ovat epäreiluja, mutta tämä nyt olisi vaikea työ luoda kattava lista, joten meillä on artikla artiklalta äh, esimerkkejä siitä, mikä on epäreiluja sen sijaan, että meillä olisi suora musta lista esimerkiksi, on epäreilua, jos ehdot eivät ole selvät, jos alustan käyttäjillä ei ole kahta viikkoa aikaa reagoida muutoksiin tai miksi tietyistä asioista ei kerrota niiden taustalla olevaa syytä. Epäreiluus on mukana tässä asetuksen otsikossa ja me toivomme, että nämä säädökset eh, nimenomaisesti estävät epäreiluuden, johon tähän viitattiin. MEP Mose, thank you very much and thank you very much. Eh, kiitoksia edustaja Schaldemose kiitoksia Stengille tästä selvityksestä. Uskon, että tämä henkilökohtainen näkemys, että, että jos tässä vaaditaan avoimuutta, se johtuu varmaan siitä, että sitä puuttuu. Se nähdään ihan selkeästi siitä, että kuluttajatkin ovat sitä mieltä. Ja kuluttajatietoisdirektiiviäkin muokataan tässä suhteessa. Aion tehdä muutaman kommentin näistä lausekkeista. Esimerkiksi Booking.comin edustaja odottaa sen, että hotellit eivät voi laittaa matalampaa hintaa omalle nettisivulleen. Eli kysymys on tietysti vain tulkinnasta, mutta se, että sanotaan, että on upeaa, että voi puhelimitse tai ilman internettiä tarjota toisen hinnan, niin en sano, että sinä syrjitän, koska se olisi liian kovasti sanottu ja mehän olemme kumppaneita ja herrasmiehiä muutenkin. Mutta selvyyden vuoksi hotellilla ei ole mitään mahdollisuutta laittaa tätä omalle nettisivulleen. Me puhumme digitaalisesta toimintasuunnitelmasta. Tulevaisuus on digitaalinen, eli se tulee ehdottomasti ottaa tässä huomioon. Ja siksi pyydämme näiden parity-lausekkeiden kieltoa. Eli yrityskäyttäjän pitää saada itse valvoa, mitä se haluaa tehdä. Me olemme Bookin kanssa yhteistyössä, mutta pidämme sitä monopolina ja meidän pitää täytä uudelleen tasapainottaa tätä toimintaa. Kiitos. Hyvän. Puheenjohtaja, kiitoksia kaikille siitä, että selvititte näin paljon lisää ja varmasti palaamme tähän keskusteluun myös myöhemmin. Nythän meillä on vielä muutama puhuja, koska olemme tehneet sopimuksen kahden yrityksen kanssa siitä, että ne saisivat myös puheenvuoron ja voivat selventää sitä, missä ovat menossa Ensimmäinen niistä on Senam-niminen yritys. Agata Novakka, olkaa hyvä. Anteeksi siitä, että sitä tämä teidän nimen näin. The opportunity Paljon kiitoksia mahdollisuudesta toisen kerran käyttää puheenvuoro tänään. Niille, jotka eivät ole täällä paikalla aamulla. Yrityksemme on 1996 perustettu tsekkiläinen yritys, joka on menestyksellä toiminut Tsekin verkko- ja verkkohakumarkkinoilla. Tämä Olen hiukan yllättynyt siitä, että me emme ole vielä tähän mennessä keskustelleet asiasta, joka mielestäni on poliittisesti kaikkein arkaluontoisin ehdotus tässä luonnoksessa. Nimittäin viime hetkellä sovellusalan ulottuminen hakukoneisiinkin. Me näemme, että hakukoneita ei ole kovinkaan paljon maailmassa tai Euroopassa. Ja huomaamme myöskin, että tällä on ennakoimattomia seuraamuksia ja ehkäpä tiettyjä avoimia kilpailukysymystapauksia, jossa tällaisten ennakoimattomien vaikutuksen, vaikutusten uhreksi joutuvat eurooppalaiset toimijat. Ja tästä pääsen itse asiasta siihen, että sovellusalaa hakukoneisiin ulotettiin, vaikka nämä eh, ehdot, eh, säännöstöt, eh, aloitan niistä komissiolta, kuten myöskin tietty avoimuus ovat tervetulleita, mitä tulee näihin parametreihin. Me emme kuitenkaan tiedä, kuka tulee ehm, hakurankingin parametreja määrittelemään, emmekä me myöskään tiedä, Toimimmeko me sääntöjen mukaisesti asetuksen osalta? Olisiko toimintamme riittävää täyttämään asetuksen vaatimukset? Sillä ei ole kovinkaan selkeää, kuka on se taho, joka nämä tärkeimmät parametrit määrittelee. Ja tämän lisäksi tämä heijastelee satoja parametreja, joita käytetään niiden ähm, relevanttiuden mukaisesti. Tämä liittyy koneelliseen oppimiseen, ja tässä tilanteet ovat aivan yksity- yksittäisluontoisia matemaattisessa mielessä, joten 20 viimeisen vuoden ajan me olemme nyt kehittäneet metodologiaa, season 3 learning-mallia. Tämä on myöskin meidän liikesalaisuutemme, järjestelmän on meidän tietotaitoamme ja meillä on oikeus sitä suojata. Haluaisin tietää, kuka näistä pääparametreista, jotka määrittelevät rankingin, päättää. Tämän lisäksi ähm, parametreihin ja tietokone oppimiseen liittyvää tietoa äh, julkaistessa. Tällä on vaikutus asiakkaaseen ja koko sivuston palven, palvelun toimintaan. Olen onnellinen, kun tässä esittelijä PK-yritykset mainitsivat. Me emme, mainitsi, me emme ole PK-yritys, me olemme paikallisilla markkinoilla 20 vuotta toimineet, mutta noin 1200 mm, henkilökunnan jäsenetä meillä on myöskin, eli me emme ole PK-yritys. Ja tämän lisäksi muutama sananen vielä, mitä tulee käyttöehtoihin liittyen. Tämä ei ole kovinkaan käytännöllistä. Tämä on toteuttamis toteutuminen mahdollista, mutta tämä ei ole kovinkaan käytännönläheistä, kun otetaan huomioon se, kuinka järjestelmä toimii kahden viikon varoaika muutoksista ilmoittaessa meidän kaikki käyttäjämmehän ei välttämättä ole suoria asiakkaitamme ja koska näitä muutoksia voi tapahtua päivittäin, tulee olemaan myöskin haastavaa ilmoittaa näistä kahden viikon varoajalla kaikille liikokumppaneille. Kiitoksia. Eh, representing Spotify. Edustaja Regner Spotifysta on viimeinen. Mose. Kiitos edustaja Skaldemose. Puhun Spotifyn puolesta ruotsalainen musiikkistriimauspalvelu palvelu, mutta myös Digital Music Europein kautta, joka on eurooppalaisen digitaalimusiikkipalvelu järjestöjen edustaja, jossa on yli seitsemän yhtiötä ympäri Eurooppaa. Alkuunsa sitten alustat ovat tärkeässä roolissa, aivan tärkeässä roolissa, kun luodaan yhteys yrittäjien ja käyttäjien välillä näin ollen. On yhteyksiä siis paremmin tärkeä rooli tarkoittaa sitä, että joissain tapauksissa yritykset mukaan lukien digitaaliset muikin palvelut ovat yhä riippuvaisempia alustoista, jotta on yhteys asiakkaisiin. Esimerkiksi 80 prosenttia Spotifyn käyttäjistä tällä hetkellä on meihin yhteydessä, tai siis on äh, sovelluskauppaan kautta meihin yhteydessä. Näin on syntyy uusi, uusia sovelluksia, jotka luovat myös haasteita riippuen alustasta olemme riippuvaisia siitä, josko alusta toimii oikeudenmukaisesti ja kohtaamme käytänteitä, jotka ovat epäreiluja ja syrjiviä. Ei kaikilla alustoilla ole näin, mutta joissain, ja esimerkiksi näitä käytäntöjä ovat se, että on pakkoja, että pitää käyttää yhtä maksujärjestelmää alustalla, alustan omaa käyttö, maksujärjestelmää maksujärjestelmässä saattaa olla korkeat kulut, joka vaikuttaa hintoihin, kuluttajien valintoihin. Sitten on rajoitteita siihen, miten voidaan viestiä käyttäjien kanssa. Lisäksi on rajoitteita, eli tai ei voida, tai ei ole yhteen toimivuutta muiden alustojen kanssa, eli että palveluita ei löydä tietyltä alustoilta, kun käyttäjät voivat löytää niitä – Nämä rajoitteet ovat meistä huomattavissa tietysti, kun alustat kilpailevat keskenään, tai paljon, jotka kilpailee kolmannen osapuolen kanssa, joka tarjoaa pääsyn. Tässä on eturistiriita ja epäreilyä kaupankäytänteitä siis riskiin. tässä tapauksessa, kun alustat sanovat ehdot yrityksen, mistä tuntuu siltä, että innovaatio vähenee ja kilpailukyky yrityksille ja myös valinnanvaraa vähemmän kuluttajilla, koska he eivät saa palveluja samalla tavalla kuin niitä etsisivät. Tämä tulee näihin valituskeinoihin, kun näitä yrityksiä käyttäjiä alusta, niitä ei ole saatavilla. Muutoksen ei siis ole eikä ratkaisuja ja useimmille palveluille pelkona on kostotoimet alustoilta, jos valitetaan näistä käytänteistä, niin mitä tarvitaan asetuksen myötä, sääntelyn myötä ensinnäkin. Tämä on hyvin tärkeä ajatus, koska se tunnustaa sen, että olemassa on epäreiluja käytänteitä. Se on tärkeä asia Kuitenkin ehdotus keskittyy avoimuuteen ja avoimuus yksin ei estä epäreilua käytänteitä. Ehkä tiedetään, mitä, mitä alusta tekee, se sitä, että tämä haitallinen toimi muuttui siis siitä syystä. Meistä tarvitaan kahta asiaehdotukseen. Ensinnäkin haluaisimme velvoitteet erityisesti ettei tiettyjä epäreilua käytänteitä käytettäisi tietty spesifiä käytäntöjä, käyttää esimerkiksi se, että alustat syrjisivät näitä kilpailevia palvelimia. Ja sitten toinen asia, mikä puuttuu ehdotuksesta, on nämä oikeussuojakeinot, tai nämä muutoksenhakukeinot. Tiedämme, että yksi sääntely ei toimi, kun valta on jakautunut epätasaisesti tai kun on eturistiriitoja. Haluaisimme nähdä tehokkaat oikeuskäynnit, joita tavallaan varmistaa sääntelyn noudattaminen. Kiitos. Odotamme innolla ehdotuksesta. Thank you very much and uh, thank you also. Kiitoksia. Kiitoksia kollegat myös komissio ja panelistit siitä, että tulitte paikalle tänään. Täällähän nyt ei niin monta jäsentä ole paikalla, mutta keskustelu on ollut erittäin mielenkiintoista ja tämä on vain yksi ensimmäisistä keskusteluista. Me teemme nyt työtä tämän ympärillä tietysti usean otteeseen ja varmasti kuulette minusta ja minä kuulen teistä tulevaisuudessa. Ja näin tämän päivän kokous päättyy tähän. Julia, did you want to send? Uh, just, to, just to clarify, I was closing the hearing. Siis päätin tämän kuulemisen kokousta. Colleagues, uh, I think it's time to, to start uh, the afternoon session of the... No niin, kollegat, IMCO-valiokunnan iltapäiväkokous. Puheenjohtaja tulee kohta paikalle. Me voimme varmaan aloittaa seuraavan kohdan esityslistallamme, joka koskee julkisen sektorin informaation uudelleenkäyttöä. Ja annan esittelijä Julia Redalle välittömästi puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Viimeisen 15 vuoden aikana avoimet tiedot ovat kehittyneet ja kypsyneet. Se on nyt käsite, joka on modernin hallinnon keskiössä ja periaatteena on, että jos tietoja voidaan asettaa saataville uuden käytön varten yleisölle, niin, sitten, niin pitää myös toimia. Tässä on kolme eh, edunsaajaa. Ensinnäkin yritykset, tai siis hyötyjä yritykset Euroopan komission arviossa, joka on tämän ehdotuksen rinnalla se, jossa arvioitiin olevan arvotaan 300 miljardia euroa vuonna 2016. Tämä arvo luotiin 134 000 tietoyrityksen toimesta, ja sitä voidaan parantaa entisestään tekemällä julkisen sektorin tiedot saataville uudelleen käytettäviksi. Toinen hyötyjä ovat kansalaiset. Kansalaiset voivat aktiivisesti osallistua yhteisötoimintaan, kun he saavat tietoja, luotettavia tietoja eivätkä huhuja tai muita tietoja. Kolmas on hallinto itse, ja tämä on hyvin tärkeää. Avoimet tiedot saavat sen, että hän voivat täyttää velvollisuutensa, jotta politiikka on avointa. Samalla se luo kannustimia, jotta eri, osastot, eri hallinnon osat voivat tehdä paremmin yhteistyötä keskenään ja jotta tiedot ovat saatavilla myös sisäistä käyttöä varten hallinnossa. Tämän myötä tai muuten sitä ei ole käytössä. Lyhyesti sanottuna hallinnon elämä helpottuu ja työ on tehokkaampaa. Arvion mukaan tiedon avaaminen alustasti hyödyntää enemmän kuin mitä tämä maksaisi julkiselle hallinnolle. Ja 26 suuri yksi on tämä luku. Komissiotus on myönteinen, että kehitettäisiin ps direktiivi entisestään tämän uuden lainan myötä kuitenkin varovan lähestymistapaan komissio on valinnut, ei pysty oikaisemaan status quo tai joka edelleen sali sen, että suuret monikansalliset yhtiöt hyötyvät julkisektorin tiedoista ja sitten taas kansalaisjärjestöt menettävät tietoja. Esimerkiksi lisäsopimus, jonka Google on laatinut Saksassa, Saksan kartografia viraston kanssa saadaan kartoitustietoja, niin se maksaa siitä hyvin alhaisen kuusilukuisen summan Googlelle. että kuusimainen summa ei ole paljon rahaa, kuusimainen luku, ja Google Mapsin parannukset tämän tiedon myötä on valtava kansalaisjärjestöltä, kuten OpenStreetMap, joka on luonut yksikohtaisen kartan koko maailmasta suurimmaksi osaksi vapaaehtoisten kautta. Sillä ei ole varaa tällaiseen lisenssiin. Lopputuloksena on se, että julkisektorin tiedot päätyvät vahvistamaan jo dominoivia suurkans- suuria monikansallisia yhtiöitä ja rajoittavat tietoja monikansallisille yhtiöille, yleisille kansallisille, jotka voisivat kehittää vaihtoehtoja. No, tämä tekee siis enemmän haittaa vain julkisille edulle, jos tämä tieto saada kaikille. Tästä syystä on tärkeää, että olemme rohkeampi, kun ajatellaan tätä lisensointikysymystä artikla 6 kohta 21 uudenlaatuisessa sallii sen, että julkishallinto voi veloittaa tietyn maksun, että se voi kattaa kustannuksista tämä mahdollisuus veloittaa rahaa. Tiedosta sitä pitää rajoittaa entisestään. Tiedon uudelleen käytävissä on mahdollista vapa- ilmaiseksi, paitsi jos on tietyt tarkkaan olosuhteet. No, jos se luettelo arvokkaista tiedoista, se on askel oikeaan suuntaan, mutta meidän tulee varmistaa, että Euroopan komissio on ainoa, joka laatii tämän listan. Kokemuksia tarvitaan jäsenvaltioista, niin pitää lis- listaa pitää laajentaa ja sitä pitää päivittää myöhemmin. Tarvitaan avoin menettely päivityksien varten ja aktiivisesti kannustaa että kansalaisyhteiskunta osallistuu tähän toimintaan. Hyvä tarkoittava hallitus jäsenvaltioissa on proaktiivisesti etsinyt ehdotuksia, minkä tyyppisiä tietoja pitäisi ensin julkaista, mutta hallinnot, jotka eivät osallistu tietojen avaamisen usein, julkaisevat näitä vähiten relevantteja tietoja ensin. Saksan kansakunnan järjestöt ovat puhuneet term- ovat puhuneet tiedosta, ovat niin tylsiä, että alkaa että nukahtaa ja alkaa kuorsaamaan. Tässä on myös julkaistu tietoluokat, jotka ovat kaikkein hyödyllisempiä ja joiden pitäisi olla tärkein prioriteetti kuin tietoa ja saataville. Tästä pitää ottaa huomioon, kun näitä luetteloja laaditaan. Haluan toimia nopeasti ja päivittää direktiiviä, jotta se tekee kolmea asiaa. Ensinnäkin direktiivi ei saisi millään tapaa olla jäsenvaltioiden esteenä, jotka jo ovat sitoutuneita tietojen avoimuuteen, jotka julkaisevat tietonsa avoimessa formaatissa ja lisenssien myötä toiseksi. Että pitäisi ottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole sitoutuneet ja opastaa niitä, mitä vai, niistä vaiheista, jotka pitäisi hyväksyä. Kolmanneksi direktiivin pitäisi korostaa eurooppalaista ulottuvuutta tietojen avoimuudesta, edistää pan-eurooppalaista tietojen koostamista ja yhteistyötä ja vapaata tiedon liikkuvuutta rajojen yli. Lopuksi paras termi kuvaa tätä direktiiviä, no se mitä tämä direktiivi tekee, on avoimet tiedot, open data, Voisi karhunpalvelus olla osoittamatta, mitä tämä saattaa saavuttaa sen takia ehdotan Belgian äh, ehdotuksen huomioimista, että tämä nimi olisi Open Data Directive avoimen datan direktiivisen sijaan. Uh, Juliana, I would like to give... Kiitoksia. Ja nyt sitten varjoesittelylle puheenvuoro Sabine Verheyen, mutta Colin Lange taitaa puhua hänen puolestaan. Frau Vorsitzende, liebe Kollegen. Puheenjohtaja, kollegat, äh, Sabine Verheyen pitää hyvänä komission ehdotusta. Tavoitteena on mahdollisimman paljon materiaaleja ja tietoja julkaista ja antaa uudelleen käytettäväksi. On selvää, että julkisen sektorin tiedot ovat arvokkaita taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja innovatiivisesti. Julkinen sektori omaa paljon tietoja, kuten tilastotiedot, ja myöskin arkistoja ja kirjoja ja muita lähteitä, jotka voivat olla arvokkaita, muissa navigaatio, palveluita varten, säännösteitä varten, talousennusteisiin ynnä muuta. PSI-direktiivissä on näin ollen kyse, tai siinä on avoimuus tärkeä ja pitää pohtia, mitä tietoja missä olosuhtein voidaan työstää eteenpäin, jotta reilu kilpailu ja yhteiset toteutuvat kun työstetään direktiiviä, niin pitäisi tiettyjä tärkeitä aspekteja ottaa huomioon. Julkisen hallinnon päätäntävalta pitää säilyä, nykydirektiivi ei aseta mitään velvoitteita tietojulkaisemiselle. Sitten toisaalta poikkeuksia pitäisi olla mahdollista, jos on kriittisiä tietoja. Jatkossa pitää olla mahdollista, että näitä kustannuksia voidaan kattaa tiettyillä maksuilla. Usetus sanoo, että että tässä voidaan kattava suurin osa kustannuksista. Tästä pitää vielä keskustella. Jos on kyse arvokkaista tiedoista, niin niistä, tai siis äh, relevantista tiedoista niistä ei mitään maksua kantaa. Komissio pitäisi kuitenkin päättää, mikä kuuluu tähän kehykseen ja laten määritelmä paremmin. Tämä tuo epävarmuutta muuten. Siinäpä nuo ensimmäiset kommentit ja pohdinnat. Ja edustaja Ferhaien odottaa innolla jo tulevia keskusteluja, kun puhutaan tästä koko tekstistä. Kiitos. Thank you very much. Uh, and then... Kiitoksia. Sitten SD-ryhmästä edustaja Saari. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Puhun suomea ja tervehdin ilolla tätä komission esityksestä. On totta se, että avoin data on avoin innovaatioihin ja resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen. Avoin data mahdollistaa parempien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen. Siis tämä on merkittävä resurssi. Yhteiskunnan varoin tuotettu data tulee valjastaa hyödyttämään yhteiskuntaa. Komission esittämät uudistukset PSI-direktiivin tukevat tätä periaatetta ja uudistukset, jotka koskevat soveltamisalan laajentamista julkisiin yrityksiin, reaaliaikaisen datan saatavuuden parantamista ja julkisen varoin rahoitetun tutkimuksen avoimuutta, kaikki nämä ovat tervetulleita. Avoimella tieteellä voidaan parantaa tieteen laatua, vähentää päällekkäisyyksiä ja siten parantaa tieteen vaikuttavuutta. Mutta datan tulee, oleva, tulee olla laadukasta luotettavaa ja datan standardoimiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota. Koneiden väliseen tietojenvaihtoon tarkoitetut ohjelmointirajapinnat vaativat, että datan muoto on standardoitu. Toiseksi direktiiviehdotuksessa on epäselvää, että onko julkisten yritysten velvoite vapaaehtoinen vai pakollinen. Kolmanneksi haluan sanoa, että henkilötietojen suojan täytyy olla myös tässä tapauksessa ehdoton. Kaikki tiedämme sen, että data on arvokasta ja datan keräämisen ja anonymisointiin liittyy kustannuksia. Mutta olen myös sitä mieltä, että hinnan tulee olla kohtuullinen, jotta myös pk-yritykset ja startupit voivat hyödyntää dataa. Ja viimeiseksi Esteiden poistaminen julkisen datan saatavuuden tieltä tulee kulkea rintarinnan yritysten datan jakamisen edistämisen kanssa. Datan jakamista tulee edistää yritysten välillä ja yritysten viranomaisten välillä. On mielenkiintoista käydä tämän korjausehdotuksen kimppuun ja toivotan hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa. Thank you very much. And then for... Kiitoksia. Ja sitten Tiita Sharanzova Aldesta. Thank you very much, um, madam. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Yleisesti ottaen minä tuen sovellusalan ulottamista julkisiin toimiin ja tutkimukseen, mutta minulla on tutkimusta koskeva kysymys. Ja minä olen tohtori, joka harjoittaa tutkimusta julkisin varoin. Mikä, missä tilanteessa tätä saamani tietoa tulee jakaa? Pitääkö minun raakadataa jakaa, kun se on korot, kerätty? Ja kun puhutaan suojeluista korkean tason datoista, onko tutkijaryhmän tieto tämän kaltaista. Minulla on kysymyksiä myöskin ähm, tukiin liittyen. Kysyn tämän, koska tämä ei ollut selvää artikloissa, ehkä tämä on liitteissä, mutta ei artikloissa. Sitten artikla 4, koulut ja tutkijat on suljettu pois vaatimuksesta ähm, datan käsittelyn suhteen. Tämä on hyvä asia, mutta kuinka tällainen pyyntö käsitellään? Yleisesti ottaen olen samaa mieltä siinä, mitä esittelijä on todennut ja odotan mielenkiinnolla nopeaa tämän mietinnön hyväksymistä. Kiitoksia. Thank you very much and I would like to give the floor. Kiitoksia. Sitten antaisin puheenvuoron Euroopan komissiolle. Edustaja Forman. Yes, thank you, Chair. Thank you, Chair, and, and many thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kommenteista ja kysymyksistä. Ensinnäkin ehdotus muuttaa direktiivi, joka liittyy tietoturvan käyttöön, on osa laajempaa toimenpidepakettia, jos ajatellaan tietotaloutta. Ensimmäistä kertaa komissio on johdonmukaisesti tarkastellut erityyppisiä tietoja ja dataa, tutkimusdataa, hallituksen dataa ja myös yksityissektorin dataa. direktiivin on käytössä vuosi 2003 ja se on palvellut meitä hyvin. Mutta ajat muuttuvat, teknologia kehittyy nopeasti, kuten mainittiin aikaisemmin. Ja esimerkiksi reaaliaikaisten dynamisten tietojen kysyntä kasvaa eksponentiaalisti. Pitää myös välttää se, että jäsenvaltiot eteenpäin tällä osualla ja toiset sitten taas eivät. Kuka sitten voittaa siitä, että avata julkista dataa halvalla. Ensinnäkin pk-yritykset, ne hyötyvät tästä ensinnäkin sillä, kuten edustaja Reda mainitsi, niillä ei ole varaa ostaa tiettyä dataa, kun taas suuret toimijat voivat maksaa 50 000 tai 100 000 euroa helpostikin näistä perusdatapaketeista, mutta myös kansalaiset ja hallinto tulee hyötymään tästä varovainen lähestymistapa. No, meistä nyt pöydällä on meiltä ehdotus, joka tulee parantamaan tilannetta, mutta samalla tämä ehdotus. Se myötä pitäisi olla mahdollista saavuttaa sopimus lainsäädännön käyttäjien välillä ensi vuoden alussa, joten tarkoitettu direktiivi pitäisi pystyä hyväksymään ennen eurovaaleja. Hyvin tärkeä kaikkia pointti esitettiin tietosuojasta. Direktiivit saavat täytäntöön kunnettaen täysin tietosuojasääntöjä. Siitä ei ole epäilyksen häivääkään. No miksi sitten otitte pois tämän artiklan, sanotaan, jossa säännellään, että direktiivissä, no tämän pyynnön esitti tietosuojakollegaamme teknisistä syistä, koska meillä on nyt asetus jossa näiset no inter, tämä vuorovaikutusdirektiivin asetuksen kautta ei kuulu enää tähän direktiiviin. No kolme tavoitetta, jotka edustaja Erina mainitsi. Tai samaa mieltä niistä. Ne ei pidä jäsenvaltioiden tielle, jotka haluavat mennä pidemmälle. No siinä ei ole mitään ongelmaa. Kyllä, tässä puhutaan vähimmäisarvonisoinnista ja jäsenvaltiot, jotka haluavat mennä pidemmälle, niin no, minimissään, että pidemmälle kuin minimissään, niin voidaan sitten mennä pidemmälle, just niin halutaan jäsenvaltioissa. Ehdotus sitten siitä, että avoin data olisi tuossa direktiivin otsakkeessa, nimikkeessä. No, on siinä hyvin avoimia, kuten myös varapuheenjohtaja Ansip sanoi neuvoston kokouksessa 8. kesäkuuta. Sitten edustaja Verhaajan kommentoin näitä kustannuksia niiden kattavuutta. No, huomataan, että kun lasketaan tuota julkisektorin tietojen kustannusta, niin sitten valtavasti käyttö lisääntyy ja se myös helpottaa pk-yritysten tietojen käyttöä ja se luo yhtäläisemmät markkinat suhteessa näihin jättiläisiin markkinoilla suurin toimijoihin – kysymys sitten julkisista yrityksistä. Onko niiden sitten pakko avata ja julkaista tietoja vai ei? No vastaus on ei. Ei tuosta velvollisuutta olisi. Ajatuksena on, että kun he avaavat ja julkaisevat dataa uudelleenkäyttöön varten syystä tai toisesta, niin datan pitäisi olla saatavilla samoin ehdoin no, avoimuusehdot pitää ottaa huomioon ja ketään ei saa sulkea pois. Eli säännöt, jotka pätisivät julkisiin yrityksiin, ovat nuo perussäännöt vuoden 2003 direktiivistä. Sitten oli myös ehdotus, joka tehtiin sitä, että edistettäisiin tuota käytännön täytäntöönpanoa, että tämä toimisi käytännössä kaikissa jäsenvaltioissa – tässä haluaisin huomattaa, mikä yhteys on tämän ehdotuksen ja digitaalisen Euroopan välillä. Tärkeä yhteys tehdään julkisektorin tietojen saatavuuden välillä ja toisaalta miten kehitellään keinoälyä Euroopassa. Suuret tietomäärät ovat avaintekijä kun keinoälystä saadaan toimiva. Ei ole keinoälyä ilman dataa ja mitä olemme tehneet digitaalisessa Euroopan ohjelmassa no se luo mahdollisuuden rahoittaa tiettyjä toimia, jotka mahdollistavat tämän sitten kysymys, tutkimuskysymys, missä kohta tutkimusdata pitää jakaa. No itse asiassa se, mitä me olemme tehneet, me tarkastelimme samalla suositusta, joka nyt on olemassa tutkimustiedosta, ja sitten katsomme, mitkä osiot suositusta pitäisi muuttaa ja mitkä osat pitäisi siirtää direktiivi. Teemme tämän melko vaatimattomalla tavalla. Ehdotamme kahta velvoitetta jäsenvaltioille. Ensinnäkin materiaalit, jotka ovat saatavilla jo, datat, jotka ovat saatavilla jo julkisissa tietokannoissa ja rekisteristä nyt pitäisi pystyä käyttämään uudelleen mitä tahansa tarkoitusperiä varten. Nyt huomataan, että näissä rekisterissä on usein tiettyjä rajoitteita. Niitä voidaan käyttää vain tutkimusta varten tai ei voida käyttää uudelleen ollenkaan. Sitten on toinen velvoite, joka kohdistuu jäsenvaltioihin, eli että pitäisi olla avoimen saatavuuden politiikka tietoa varten, dataa varten. Vuonna 2012 suositus joka koskee tieteellisiä tietoja, sisälsi artiklani, joka sanoi, että jäsenvaltiolla pitäisi olla tällainen politiikka, mutta vain kaksi jäsenvaltiota 28 on näin tehnyt. Senpä takia päätimme tehdä tästä tiukempaa. Tässä on direktiivi, jota varmistetaan, että näin tulla käy. Miksei sitten ole menettelyitä näille koulutuslaitoksille, miksei niiden pit pitäisi vastata pyyntöihin. No, tavallaan tämä liittyy otteisiin, joka on direktiiviin, koska tässä puhutaan nyt materiaalista, joka on avasti saatavilla näissä rekistereissä ja tietokoneissa. Me emme kattaisi ne materiaalit, joita ei ole jo saatavilla, eli siinä mielessä ei ole järkevää asettaa lisämenettelyjä koulutuslaitoksille, joka saattaisi asettaa taakkaa niille joka ei kuitenkaan parantaisi tilannetta käytännössä. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiinne. Kiitos. Thank you very much. Uh, I think so. It's... Kiitoksia. Eiköhän näin ollut hyvin laajapohjainen vastaus. Haluaisin kuitenkin antaa nyt sitten esittelijä Redalle vielä puheenvuoron. Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erittäin hyvästä panoksesta tähän mietintöluonnokseen. Minusta vaikuttaa siltä, että nyt jo hyvin pitkälti ollaan lähennetty näitä eri kantoja ja meidän täytyy tietysti keskustella siitä, millä tavalla me rajoitamme tätä toimintaa, haluaisimme kuitenkin alleviivata sitä, että mitä enemmän kustannuksia syntyy julkisen sektorin tiedon käytöstä, sitä enemmän me autamme kaikkein suurimpia teknologiayrityksiä säilyttämään määräävän markkina-asemansa, varsinkin kansalaisyhteiskunta-aloitteet, jotka pohjautuvat avoimiin tietoon, kuten vaikkapa Wikipedia tai OpenStreetMap. Niiden suhteen on mahdollista vain hyödyntää uudelleen sellaista tietoa, joka on vapaasti käytettävissä lisenssien turvin. Tästä syystä minusta olisi oikein hyvä katsoa tarkkaan tuota arviota, jota komissio tässä suhteessa on tehnyt, ja siinä sitten voimme olla mahdollisimman kunnianhimoisia, tarjota mahdollisimman paljon tietoa käyttöön vapaasti ja ilmaiseksi. Esitän tämän mietintöluonnoksen jo tällä viikolla ja ehdotan erittäin tiukkaa aikataulua, joka mahdollistaa sen, että IMKO voi esittää näkemyksensä ITRElle mahdollisimman nopeasti. Hyvin pitkälti olen Euroopan komission kanssa samalla tavoitelinjalla, eli että pyritään viedämään tämä jo tämän toimikauden puitteissa päätöksen. Puheenjohtaja, kiitoksia. Todella tiukka aikataulu. Näen, että 11.7. neuvottelu ja sitten tarkistusjättämisen määräaika seuraavana päivänä tavoitteena äänestää lokakuussa. Näin ollen päättäisin tämän kohdan käsittelyn, kuten myöskin iltapäivän valiokuntakokouksen. Haluaisin kiittää kaikkia, varsinkin tulkkeja. Kiitoksia. Kiitoksia kaikesta työstä ja nähdään ensi kokouksessa, joka on 11.7. Mukavaa iltaa.